It's a problem of those who are not here. Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Meillä on hyvin vähän aikaa, tunti vain äänestyksiä varten. Hankalia äänestyksiä, joten aloitetaan. Kolme äänestystä. Ai niin. on was. Ja, ich soll was sagen. Also, hier schön. Mitäs nyt sitten sanoisin? Hieno ilma ja oikein hyvää huomenta. Ja, ja nyt kaikki toimii hyvä. Eilen illalla oli koordinaattoreiden kokous ja koordinaattoreiden kokouksen tulokset lähtivät teille yön aikana jo sähköpostina. Voitte tutustua niihin ja sanokaa esityslistan loppupuolelle, jos teillä on jotain huomautettavaa. Segrafin tunnen hostainen lausunto. Ei olekaan, anteeksi. Delli ensin. Eh, Heritage Label. Tämä kulttuuriperintötunnus. Edustaja Delli, haluatteko sanoa jotain? Olkaa hyvä. Good morning. Short, please. Yeah. I must... Lyhyesti pyydän. For, uh, off... Minun täytyy kiittää valiokuntaa mahdollisista työstää näin tärkeää asiaa ja haluaisin painottaa sitä hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, kollegojen ja neuvoston ja komission kanssa. Suurkiitokset. Selvä näiden kiitosten jälkeen voimme lähteä äänestämään. Meillä on äänestyskortit. Onko kaikilla äänestyskortit? Hyvä, jos kaikilla on. Aloitetaan. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kymmenen vastaan viisi puolesta. 15 puolesta Kymmenen vastaan hyväksytty. Onpa tuo ihmeellinen. Minun pitää tästä nyt tähän tutkia. Okei, okay, I'm right. You are right. Five in five. Ai olettekin oikeassa. Viisi puolesta kymmenen vastaan. Hylätty. Puolesta vai vastaan? Puolesta. No kuusi puolesta kymmenen vastaan. Uudestaan. Kuusi puolesta kymmenen vastaan. Mitäs nyt? Mä ikuti, et la, No kuulkaas nyt, kyllä teillä oli aika äänestää. 7 puolesta 11 vastaa piste. Kohta 260 ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Hylätty toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. 61. Vedetty pois. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 vedetty pois, 64 samoin 7 puolesta. Vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Sen päättyy. 12.12. 12. Hylätty. 65. Vedetty pois. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 68 raukeaa. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 12, 13. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta. Tarkistetaan selvä. 70 äänestys alkaa.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 dagegen Enthaltung angenommen. 72 dafür, dagegen Enthaltung angenommen. 13 dafür, dagegen Enthaltung angenommen. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 78 äänestys alkaa. Päättyy. 16 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vai 17 raukeaa. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 10 vastaan hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Nel- hyväksytty 14.13. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 5, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta ei vaan raukeaa, raukeaa. 89 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Eikö teidän pitäisi istua tuolla? Istutte väärässä paikassa. Siis yksi EPP-kollegoista istuu siellä vasemmalla, enkä koskaan oikein tiedä, missä enemmistöt ovat. Uusi Unkarin kollega, pyydän, uusi Unkarin kollega. Tervetuloa oikein sydämellisesti, mutta meillä istutaan aina järjestyksessä tuolla ja tuolla. Istukaa nyt sinne jonnekin, missä paremmin näen. McLarenin paikka vaikka siitä. Veronik, voitko vähän auttaa? Se olisi kovin ystävällistä, kiitos. 90 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91-92 identtisinä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Päättyy. 17.11 hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Päättyy. Oi, tuohon oli kyllä nähtävissä 26.1, mutta missä kaikki kädet? No hiukan myöhässä aina ja sitten ollaan jo eissä ja vasta te puolatte. No 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 14.13 hyväksytty. 104. 104. Kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17.8. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 15.13. Yksi vihreä ja sen liikaa. Tai voitte täällä olla, mutta jokainen ei saa äänestä. Yksi vihreä liikaa. Ketkä täällä vaikka vihreitä? No, trippel voi, ei, ei voi sitten poikkeuksellisesti äänestää mukana. Käykö näin? Ei se mitenkään ollut yhdenäinen ero vain. Ihan alussa vain. Tai äänet menivät tasan. Kuinka? Voisitteko jättää mikrofonia? Oletteko varma, että ero ei ollut paljon? Tässä kyseenomaisessa. you can check this one. Ei, voimme me tämän tarkistaa, mikä se onkaan. 106. 106 puolesta. Vastaan. Ja sitten tarkistetaan äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Hat ein paar marché, er ist trotzdem abgelehnt. Drei. No vaikka ei toimisi, niin se on hylätty 13.13. 13. Niin. Hänellä ei ole vielä korttia, hän puolta 14.13 hyväksytty. Ei, nyt pyydän. Unkarin uudella kollegalla ei vielä korttia ole. Hänet lasken. Edustaja Kavadas, hänen korttinsa ei toiminut. Hänetkin on laskettava mukaan 14 puolesta, 13 vastaan siinä tapauksessa ja hyväksytty. Eikö niin? Hyvä. 108 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 109 puolesta vastaan. Hyväksytty. 24 puolesta. Vähän raukea. Selvä. 110 puolesta. Vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 18.11. Suullinen tarkistus edustaja Ranneriltä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 11.13 hylätty. 111. Puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta ai raukeaa. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 13.14. 117 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 123. 123 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 36. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hy- hylätty. Ei vaan hyväksytty, hyväksytty, hyväksytty. Ja minun on huolehdittava teidänkin äänestä, mutta ei se muuta tuota tulosta. 126. 126 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjä, Tarkistetaan äänestys alkaa, päättyy. 15.11 hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 42. Päättyy. No mutta. Mutta tässä menee aikaa vain hukkaan. sanonko englanniksi? Ymmärsin kyllä. Minähän yritän vain teidän mieliksenne. 43 puolesta. Vastaan. Tää on nyt, mä oon nyt vähän älytäntä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan raukeaa. Hmm. No minulle pitäisi heti sanoa siitä sitten. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 133. 133 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kaikki on vedetty pois. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. loppu äänestys puolesta. Ei vaan äänestys alkaa. Päättyy. 28.0. Sydämelliset onnittelut esittelijälle, edustaja Paljadelille. Sitten siirrymme edustaja Kamerevertin lausuntoluonnokseen. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Oikeastaan haluaisin vielä kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Mielestäni tässä oli kyllä tiukasti tehtävä työtä, mutta jos tämä tulos saadaan hyväksyttyä, niin tämä direktiiviluonnos on parantunut selkeästi – Kiitos kaikille varjoesittelijöille, ryhmien työntekijöille ja Stefani Biasolille, joka erityisesti viime päivinä on tehnyt paljon työtä äänestysluettelon kanssa. Kuten sanoin, sydämelliset kiitokset hyvästä rakentavasta yhteistyöstä. Tämä oli hankala aihe. Siirrymme äänestämään. Tarkistus 80 puolesta. Vastaan. Kerran vielä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta. Deletion. Ai anteeksi. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Ei, se on rauennut. Jos hyväksytty, niin 117 ja 118 raukeavat, joten 17. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 16.13 hyväksytty. 119 ei. 121 puolesta. Vastaan Tyhjä. hylätty. 122 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 123 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty.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 128 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta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 14.14 hylätty. 143. 143 puolesta, eikö niin? Hannu. Ilman mikrofonia. So, should we... So, mein Gott, nochmal. No, no hyvänen niin aika. Vielä kerran, en tiedä mihin suuntaan tässä meni väärin, mutta 141 äänestys alkaa. Päättyy 12.16. Aika suuri ero. Ja te siellä vielä 12.17 siis. Ai, kortti on jätellyt. No, hyvä. Hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 144 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. sata kaksi puolesta vastaan tyhjä, hyvä, hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 151 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus Liko Gaubelsilta hänelle täällä puolesta vastaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 16, 12, 56 puolesta. Vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. 56 päättyy. No, 25, 6. Hyväksytty. 154. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 57. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 15, 16. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää Minusta tuntuu, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 156. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi sosialisti liikaa äänestämässä. Yhden sosialistin pitäisi edustaja Repo. Olkaa vaan täällä, mutta älkää äänestäkää. 58 puolesta vastaan. Mitäs nyt? 58 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Eihän tämä nyt ole mahdollista. 58, 58. Äänestys. Mistä numerosta nyt äänestetään, kysytään salista. Ja moment. Okei. Okay. Ai hetkinen. Sihteeristö sanoi minulle nyt väärin. 158. En minäkään ole aina syypänä. 158. Äänestys alkaa. Päättyy. 13.15. Hylätty. 159. Sanon nyt englanniksi, jos se onnistuisi paremmin puolesta vastaan. Tyhjää Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 13.14. 160 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 162. Mä vedetty pois niinkö? Ai kolmas. Kohta vain. Äänestetäänkö? Tiedätte mitä teemme, kuka puoltaa. Vastustaa. Tyhjä. Hylätty. 163 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 14.15 hy- hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 166 Se oli 165. Se oli sama mikrofonia. Ei sitä hyväksytty, vaan se hylättiin. 61 hylättiin, Maria. Nyt 166, 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 170, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. 174 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Enpä tiedä. Kysytään liberaaleilta, kun siellä on joku ongelma. 67, 76 yhdessä. Ketkä puoltavat, äänet vastaan. Tyhjää. Selvä. Kaikki hyväksytty. 176 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy. Mm-hmm, hylätty 14.15. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sata seitsemänkymmentäkahdeksan. Sata seitsemänkymmentäkahdeksan, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kuusi, äänet puolesta. Vastaan, ja hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjä. tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 18.12. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi ja sata yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan Tarkistetaan 102. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 15.14. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 85. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Loppu äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy 25.0. Hyvänen aika hienosti meni. Hankala oli, mutta hyvä lopputulos. Kiitos edustaja Kamerevert ja kaikki varjoesittelijät ja saamme tämän päätöksen ennen kymmentä vielä. Rosa von Tuunun Hoistain, Rosa, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Haluatko sanoa jotain? Kiitos erittäin paljon tästä yhteistyöstä. Tämä asiakirja kansalaisaloitteista. Se on herättänyt suuria tunteita, ei ainoastaan parlamentissa, vaan myös koko Euroopan unionissa, ja monet ihmiset odottavat tältä paljon. Eli me ehdotamme paljon kansalaisystävällisempää kuin mitä komissio on ehdottanut, ja haluaisinkin kiittää teitä teidän ehdotuksistanne Asiakirjassa ehdotetaan paljon avoimempaa asennetta. Me yksinkertaistamme tiettyjä menettelyjä ja avaamme ne kansalaisille. Yksi äänestys on sellainen, johon haluaisin kiinnittää huomiota. Ne 59 Sahnalova on pyytänyt kahta osaa. Minä ehdotan, että tässä ajatellaan kansalaisia eikä parlamentin jäseniä ja haluaisin, että tukisitte molempia osia tässä tarkistuksessa 59. Suurkiitokset. We Kiitos. Äänestetään. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hetkinen, hetkinen. Hiukan hitaammin. Äänestys päättyy. Seitsemän, kaksikymmentäkaksi. Roosa mukaan lukien hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta raukeaa. Mm. 61 seuraavana. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 59 puolesta. A. Siinä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Anteeksi. Niin, meidän pitää äänestää tästä. 59 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 60. Ei. Vain tarkistuksen kuusi, niinkö?

hylätty. Seitsemän. Ja 68 identtisinä puolesta. Vastaan. Hänellä oli vaikea päästä töihin. Liikenteen takia joutui kävelemään. 7.62.8 kuitenkin puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 69 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 66 on vedetty pois. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 70 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. 72. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta. Ai, raukeaa. Ei. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 80 niinkö? 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 ja ei, vaan 80. 80 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan vielä kerran 81 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.14 hyväksytty. 82. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 87 on sama. 84 ja 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 on vedetty pois. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. Niinkö? 15. Selvä. 16 sitten. 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 2010 hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjä Hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 96 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seuraavat kaksi on vedetty pois 100 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 ja 5 vedetty pois 106 puolesta. Vastaan uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa 106. Äänestys päättyy. 28 hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Vielä kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 22 ja 29 vedetty pois 31 ja 33 identtisinä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 ja 6 olivat identtiset. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 38. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa, niinpä, päättyy. 29. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme vedetty pois. 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty hyväksytty. 46 puolesta vastaan tarkistetaan. 46 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 21 8 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ei. Hylätty.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 30 puolesta. Kiitos oikein paljon. Toivon, että tämä uusi väline voi olla todella avuksi. Minä sitä epäilen hiukan, mutta katsotaan. Nyt äänestys on hoidettu loppuun ja kolmen minuutin kuluttua alkaa kuulemistilaisuus ja pyytäisin kaikkia kollegoita jäämään tänne kanssani. Meillä on täällä kuuluisia ihmisiä kuultavana enkä halua, että tämä menee teiltä sivusuun. Pyytäisin vieraita tänne ylös. for everyone who is interested, there is a saldi kutte. One... Kaikille, joita kiinnostaa, 1G3 on kuuntelusali, eli jos ette löydä täältä tilaa, niin voitte siirtyä toiseen saliin kuuntelemaan ja katsomaan. Good morning to the guests. Uh, Oikein hyvää huomenta vieraille. Saimme juuri äänestyksemme päätökseen. Äänestykset olivat tiukkaa ja ristiriitaisiakin. Puhun englanniksi, kun minulla on englanninkielinen puhe. En halua tässä kääntää, siinä menisi aikaa. Meidän yleensä puhun omaa kieltäni. Niin Hyvät naiset ja herrat, olen vakuuttunut siitä, että me emme onnistu luomaan eurooppalaista identiteettiä, jos me emme muista kulttuuria ja elokuvataidetta – kaikki tietävät tämän, jos menette tuolla kolmanteen kerrokseen, niin elokuva on näinä päivinä pinnalla ja toivon mukaan voitte jakaa tämän äh, kokemuksen kanssamme menemällä katsomaan nuo Lux-palkinnon elokuvat äh, tällä viikolla, koska meidän pitää tästä äänestää. Tänä päivänä tämän Lux-palkinnon yhteydessä me puhumme elokuvasta yleensä ja olemme kutsuneet äh, erityisvieraita, jotta saisimme kuulla heidän mielipiteensä. Ennen kuin esittelen heidät, niin haluaisin vain muistuttaa meitä kaikkia siitä, että me olemme jo kymmenen vuotta tehneet työtä elokuvataiteen eteen mediaohjelman kautta. No itse asiassa 18 vuoden ajan olemme jo tätä tehneet. Olemme edistäneet eurooppalaisia elokuvia ja niiden jakelua. Te tiedätte muistatte, että viime vaalikauden lopussa meillä oli mediassa uusi osa, joka luotiin kollega Hieronymin ansiosta. Se vietiin päätökseen vaalikauden päätteeksi Media Mundus ja se on toiminnassa vuosina 2011-2013 EUn rajojen ylitse. Toisaalta me puhumme taas digitalisoinnista. Eilen komission jäsen Vasiliu oli täällä ja hän antoi meille lupauksen siitä, että hän tulee pitämään huolta elokuvateattereista sen suhteen, että ne voidaan digitalisoida, eli että ne saisivat sitten riittävästi tukiaisia. Eli me olemme uskoakseni oikealla tiellä, ja nyt meillä on neljä elokuvateollisuuden henkilöä täällä paikalla. Ensimmäiseksi herra Wenders. No, häntä ei tarvitse sen enemmin esitellä. Hän aina auttaa meitä näissä elokuva-asioissa. Hän on kuuluisa ohjaaja, mutta hän myöskin johtaa eurooppalaista elokuva-akademiaa. Ja olen iloinen, että myöskin pääsihteeri tästä elokuva on täällä paikalla tänään. Tämä elokuvaakatemia on tärkeä Euroopan unionin kannalta, koska ne jakavat eurooppalaisia oskareita joka vuosi. Viime vuonna tämä tapahtui äh, Essenissä Bochumissa ja tänä vuonna se tapahtuu Tallinnassa joulukuussa, siis Virossa. Has also, has also... Herra Winders on myöskin tehnyt paljon muita asioita. Hän on luonut tällaisen pohdiskeluryhmän, joka pohdiskelee Euroopan imagoa. Ja hän on panostanut kovasti näihin eurooppalaisiin asioihin ja hän on myöskin hyvissä väleissä Euroopan unionin komission puheenjohtajaan ja parlamentin puhemiehen sekä entiseen Pötteringin että nykyiseen Busekiin. Eli hän on ensimmäinen puhuja ja muut esittelen sitten myöhemmin. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olette täällä ja nyt annan puheenvuoron herra Wendersille. Olkaa hyvä. Kiitos, Vapak. Hyvää huomenta. Minä todellakin puhun teille Euron, Euroopan elokuvaakatemian puheenjohtajana, joka edustaa 2400 elokuva-alan ammattilaista kaikkialta Euroopasta. Toukokuussa 2009 20 näistä elokuvan tekijöistä seurasi, vastasi elokuvaakatemien kutsu luoda Aivoriihi Euroopan komission puheenjohtajan isännöimänä. Ja tässä pohdittiin yhdessä Euroopan imagoa. Meitä ei mennyt kovinkaan pitkään identifioida ne, niitä puutteita, joita tässä imagossa on Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan tänä päivänä ennen kaikkea poliittisena, teknologisena, byrokraattisena rakenteena ja vähän epämääräisenä talouden konglomeraattina. Euroopan hallinnosta on tullut Euroopan imago. Tämä oli tässä nyt ö, pohjana ja osittain selittää nykyistä eurooppalaista euroskeptisyyttä. Imagokysymykset ja identiteettikysymykset liittyvät erottamattomasti siihen, että tietää, tietääkseen kuka on, täytyy tietää miltä näyttää ja päinvastoin. Se, miten itsensä näkee, määrittelee myös sitä, miten sinut nähdään. Kävimme erittäin eläväistä keskustelua Jose Manuel Varrosun kanssa, joka ystävällisesti liittyy joukkoihimme pohtimaan sitä, millä tavalla tätä Euroopan surullista imakoa voitaisiin parantaa. Ja johtopäätös tuli itse puheenjohtajalta. Meidän täytyy keskittyä enemmän tun, Euroopan tunnepuoleen. Kenties teitä yllätä ollenkaan kuulla sitä, että nämä 20 elokuvan tekijää avriihessämme näkivät oman elokuva-alansa ratkaisuna tähän ongelmaan ikään kuin salaisena aseena, jolla voidaan tämä nimenomainen missio nyt hoitaa. Me pidimme elokuva-alaa yhtenä parhaista tavoista parantaa ö, tunneköyhyyttä Euroopan imagossa. Kulttuuri kokonaisuudessaan ja laajimmassa mielessään on se liima, joka liimaa yhteen identiteettiä ja määrittelee Euroopan sielua. Elokuvalla on todella etuoikeutettu asema tässä kuvassa. Ei ole mitään tehokkaampaa ja suositumpaa tapaa levittää ja viestiä sosiaalisia, moraalisia ja kulttuurillisia viestejä. Mikään muu media ei yhtä ta, samalla tavalla luo ö, tällaista tunnepitoista ja ymmärtävää kuvaa elokuva ei pelkästään heijastele kuvia, vaan se heijastaa itse yhteiskunnan kuvaa, sen arvoja, sen tapoja, sen toivoja, sen pelkoja. Ja enemmänkin. Elokuva muotoilee näitä arvoja. Elokuva muotoilee näitä tapoja ja vaikuttaa pelkojen ja toivojen ö, suuntauksiin. Elokuvilla luotin käytännössä eurooppalainen, yhdysvaltalainen unelma. Eurooppakin voisi käyttää omaa elokuvansa, omaa imagoansa ja identiteettiensä varten. Jos Eurooppa vain ei olisi niin kovin ujo luovasta kyvystänsä, kulttuuristansa ja myös elokuvakulttuurinsa suhteen. Jos vierailee mantereella missä tahansa museossa, niin aamuisin tapaa paljon lapsia, he oppivat hyvin innostavalla tavalla taiteesta. Taide, taidehistoria on osa eurooppalaista kulttuuria. Tietysti lapset oppivat siitä, opiskelevat sitä, jos käy ö, kirjastossa tai kirjakaupassa. Siellä on paljon kirjoja, jotka liittyvät eurooppalaisen kulttuuriin, kirjallisuuteen, runouteen, elokuva-alaan ja niin edelleen. Kaikki ovat osa eurooppalaista kulttuuria. Jos kirjakaupoissamme e, olisi 70-80 prosenttisesti amerikkalaisia kirjoja, niin tästä tulisi aivan hirvittävä häly. Mutta katsokaapa nyt elokuvateattereita kaikkialla Euroopassa. Ei minkäänlaista meteliä tästä amerikkalaisuudesta. Joskus kokonaisen maan elokuvateattereissa esitetään vain yhtä elokuvaa. Mutta ei mitään melua tällaisesta tule. Mutta enpä tullut tänne nyt valittelemaan asioita. Eurooppalaiset elokuvat ovat erittäin hyvässä kunnossa kokonaisuudessaan. Ne ovat hyvin monimuotoisia, tunnepitoisia, hauskoja, mukansa temppaavia. Käykääpä katsomassa Euroopan parlamentin Lux-palkinnon saajaehdokkaiden filmit kansallinen elokuva teollisuus on saanut noin kolmanneksen tai neljänneksen markkinaosuudesta riippuen maasta. Ja kukaan ei uskonut, että tämä olisi 10 tai 20 vuotta sitten ollut mahdollista. Nyt Euroopassa tuotamme enemmän elokuvia kuin koskaan ennen, joten eipä valiteta. Me voimme olla ylpeitä Euro- Euroopan elokuvateollisuuden menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Olen täällä kuitenkin puhumassa tulevaisuudesta tässä erityisessä kontekstissa. Haluaisin puhua lapsista. Lapsista ja nuorista. Tulevista katsojista. Varmastikin, mutta ennen kaikkea tulevista eurooppalaisista. Suurimmalle osalle näistä nuorista katsojista koko Euroopassa eurooppalainen elokuva vaihtona, vaihtoehtona ei ole enää olemassa. Heille elokuvat tarkoittavat megahittejä Yhdysvalloista. Globaali teollisuus tuottaa elokuvia heille ja keskittyy heihin suurten hittielokuvien muodossa. Usein pienet, mutta tunnepitoisesti hyvin rikkaat eurooppalaiset elokuvat eivät pärjää nuorison silmissä ollenkaan. Toiseksikin sitten meidän elokuvamme kokonaisuudessa, elokuvateollisuutemme kohdentuu kokonaisuudessa enemmän aikuisyleisölle. Se on enemmän tällaista hitaasti sulatettavaa, mutta se on erittäin hyvää elokuvaa. Tosiasia on se, että nuoriso yleisönä nyt menetetään. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla meidän mielestämme. Ei todellakaan voida hyväksyä itse asiassa, kun ymmärtää, että kun puhun tästä yleisön katoamisesta, niin ongelmana on koulutus. Yleisö, jolla on edes jonkinlainen ö, tieto eurooppalaisen elokuva-alan historiasta ja menneisyydestä, osaisi ja valitsisi eri tavalla. Se tekisi erilaisia päätöksiä sen suhteen, mitä se haluaa nähdä. Maku kysymyksiäkin voi opettaa. Mutta elokuvateollisuudella on hyvin olematon rooli eh, koulujen oppiohjelmissa. Elokuva ja sen mahtavat mahdollisuudet, mahdollisuudet eh, sitä ei opeteta eh, sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen joukossa. Elokuvaa nähdään ennen kaikkea kaupallisena eikä tällaisena universaalina kielenä, jota voidaan opettaa, jota voi oppia elämme sellaisella ajalla, jota luonnehtii audiovisuaalisuus. Lapset viettävät joka päivä merkittävästi enemmän aikaa tietokoneen tai television ääressä kuin lukien kirjaa, mutta suurena vastakohtana tässä on se, että visuaalisella kielellä on koulussa vain lisäaineopetuksen mahdollisuus, jos sitä nyt yleensä tarjotaan opetuksena ollenkaan. Olen täällä tänään edustamassa Euroopan elokuva-akatemian elokuvaakatemiaa vetoamassa niihin, joilla on poliittinen mahdollisuus vaikuttaa niin, että he varmistaisivat sen, että elokuvilla olisi suurempi rooli myös koulujen opetusohjelmassa kuin mitä sillä tänä päivänä on. Jos nuoret elävät jotka elävät maailmassa, jossa on kaikenlaisia kuvia, jos heillä olisi mahdollisuus oppia, oppia elokuvalukutaitoa, niin monet meistä täällä tänään ovat varmasti oikeassa ollessaan huolissaan siitä, että kirjat eivät enää houkuttele nuoria tänä päivänä, mutta eikö vieläkin pahempi ole, jos me emme alusta lähtien anna mahdollisuutta nuorille oppia lukemaan myös kuvia tai jätetään tämä kaikki pelkästään kaupallisten intressien varaan. Me vetoamme Euroopan unionin jäsenvaltioihin siinä, että elokuva koulutuksen elokuvalukutaito otettaisiin koulutusministerineuvoston esityslistalle niin, että saataisiin elokuvasta samoin kuin koulus, samoin kuin taiteesta ja kirjallisuudesta elokuvasta myös tehtäisiin kouluissa oppiaine, eikä se olisi enää pelkkä lisäoppiaineen mahdollisuus. Meistä tuntuu se, että tässä ei vielä poliittista todellisuutta ole kohdattu. Koulutus ei ole Euroopan unionin toimivaltuuksissa, vaan itse jäsenvaltio, se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Vastauksena tähän vetomukseen monet ministerit kaikkialla Euroopassa hyvin innokkaasti sanoivat meille, että he arvostavat meidän vetomustamme ja että olemme ehdottoman oikeassa näin pyytäessämme. Ministerit tekivät erittäin selväksi sen, että omissa maissaan on, heidän omissa maissaan on tehty paljon ja on investoitu paljon elokuvakoulutukseen. Esimerkiksi saksalainen Vision Kino ja ranskalainen koulutusohjelma, yhdistyneen kuningaskunnan elokuvakoulutus, mainitakseni vain muuta, muutamia, niissä on monien vuoden ajan jo vahvasti sitouduttu tähän koulutukseen ja on saatu hyviä tuloksia, mutta eikö meillä, meidän pitäisi ottaa valtaisa askel vielä eteenpäin tässä? Riittääkö tämä elokuva koulutusvälineitä käytetään vain vapaaehtoiselta pohjalta. Jos halutaan edetä tässä, meidän täytyy investoida ensinnäkin opettajiin. Omassa maassani esimerkiksi mediakoulutus on yhä pelkkä vaihtoehtoinen opinto-ohjelma. Viimeisen vuosikymmenen aikana elokuvien määrä Euroopassa tuotettuna on kaksikertaistunut 600 lähes 1200. Mutta vaikka tuotanto lisääntyykin, kaupallisesti levi, levitettyjen elokuvien määrä on vähentynyt. Ja eniten tässä on vähentynyt niiden elokuvien määrä, jotka jota esitetään rajat ylittävästi. Vuonna 2009 keskimääräinen eurooppalaisten elokuvien osuus eurooppalaisissa elokuvateatterissa oli 27 prosenttia. No ei se huono ole, mutta eurooppalaista tarvetta ajatellen tämä luku johtaa vähän harhaan. Suurin osa tästä 27 prosentista kuuluu jokaisen jäsenvaltion oman kansallisen tuotannon parin masentavan pieni osuus tästä määrästä on rajat ylittäviä filmejä muista eurooppalaisista maista. Monet elokuvat ovat hyvin menestyksekkäitä, joidenkin kansallisten elokuvien markkinaosuus oli 45 prosenttia, Tanskassa 33, Yhdistyneessä kuningasessa 31 ja niin edelleen. Ja yhä enemmän tulee pyyntöjä saada kansallisia, pyyntöjä kansallisesta tai alueellisesta kontekstista. Tämä on mielenkiintoista. Kiitos halpalentoyhtiöiden. Me matkustamme yhä enemmän ja enemmän. Eurooppalaisten valtioiden väliset rajat ovat ikään kuin kadonneet, mutta elokuvat kaikista näistä maista, johon haluamme matkustaa, nämä elokuvat liikkuvat yhä vähemmän ja vähemmän. Ja näyttäisi siltä, että tämä matkustus pysähtyy kokonaan jos emme reagoi ja tee jotain. Jos emme toimi, niin kokonainen sukupolvi menettää erittäin merkittävän osan eurooppalaista kulttuuria integraatiota tämän lisäksi ö, tällaista sosiaalista ö, mediaa. Meillä me tarvitsemme omia tarinoitamme, omia imagojamme, omia kieliämme. Meidän eurooppalainen identiteettimme on riippuvainen tästä integraatiosta. Se riippuu siitä, että jaamme yhteisiä tarinoita ja tunteita, ei pelkästään rahaa ja lainsäädäntöä. Meidän täytyy antaa lapsillemme mahdollisuus purkaa kuvien kieltä niin, että he voivat maistella omaa kieltänsä. Meidän täytyy Euroopassa yhä tuottaa ja levittää omaa omia kuviamme, omaa identiteettiämme tulevaisuudessa. Muuten me emme saa sellaista Eurooppaa, josta unelmoimme. Euroopasta jää jäljelle vain hallinto, kunnes kansalaiset ovat siihenkin täysin kypsiä. Meidän me olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että meidän tärkein tehtävämme peruskoulussamme on se, että opetetaan lapsille oman elokuvamme ja sen historian lukutaitoa. Eurooppalainen elokuva kulttuuri sitä luonnehtii asiat, jotka erottavat sen globaalista elokuvateollisuudesta. Yleensä elokuvissa puhutaan paikallisista alueellisista tarinoista ja konflikteista. Elokuvat ovat täynnä paikallisväriä ja makua, toimintaa ja kieltä. Siinä todellakin tuodaan monimuotoisuutta esille ja ennen kaikkea se antaa elämäämme kulttuurista monimuotoisuutta. Eurooppa ja Euroopan imanko voi hyötyä valtaisesti tästä askeleesta eteenpäin. Elokuva lukutaidon mukaanotto koulujen opetusohjelmaan tulee maksamaan itsensä takaisin monilla tavoilla. Niin Euroopalle kuin kaikille Euroopan kansalliselle elokuvatuotannollekin. Audiovisuaalinen teollisuus on maailman yksi nopeimmin kasvavista aloista. Kuvat ovat tulevaisuuden aseita. Tämä kuulemistilaisuus tapahtuu, toteutuu erittäin tärkeällä hetkellä, kun Euroopan unioni luonnostelee tulevan mediaohjelman tavoitteita ja toimintalinjoja. Tulevan ohjelman avainhaasteena tulee olemaan elokuva- ja audiovisuaaliteollisuuden tarpeiden huomioiminen niin että elokuva- ja audiovisuaaliala voi vapaa vastata eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen kehityskulkuun ja löytää uusia tapoja luoda lisäarvoja ja lisätuloja. Elokuvan lukutaidon täytyy olla oleellinen osa tulevaa mediaohjelmaa, sillä tätä täytyy vahvistaa Euroopan oman kuvan ja sen eurooppalaisen eurooppalaisen talouden vuoksi. Nämä kaksi ovat aina vahvasti yhdessä toisinsa. Koulutus on yhä jäsenvaltioiden toimivaltuus ja minä tämän vuoksi vetoan vahvasti Euroopan parlamenttiin, neuvostoon ja komissioon niin, että ne toimivat kansallisia, kansallisten koulutusviranomaisten suuntaan. Lainsäädäntöprosessin tukemiseksi Euroopan, äh, tukemisen lisäksi Euroopan elokuva-akatemia on valmis tukemaan Euroopan parlamenttia ja neuvosto ja Euroopan komissio ja komissiosta johtamalla kampanjaa eurooppalaiseksi aloitteeksi elokuvien lukutaidon parantamiseksi kouluiseksi. Tällainen aloite voisi perustua ennen kaikkea kolmen toimielimen johtajan yhteisen lausuntoon. Tiedän Jose Manuel Barroson taholta, että meillä on hänen täysi tukensa tälle. Vuonna 1998 Euroopan elokuva-akatemia ensimmäistä kertaa esitti eurooppalaisen elokuvapalkinnon. Eurooppa vietti tuolloin eurooppalaisen elokuvan ja television teemavuotta. Sen jälkeen Eurooppa on muuttunut syvällisesti, samoin kuin myös elokuva ja audiovisuaaliala on muuttunut. Mielestäni nyt on korkea aika uudelle eurooppalaiselle elokuvan teemavuodelle. Nyt on korkea aika Euroopan ottaa vastuulleen oma imagonsa ja ottaa oma imagonsa riittävän vakavasti niin, että annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus oppia lukemaan ja arvostamaan elokuvaa. Kiitos. Thank you very much. Vielen Dank. Suurkiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, Parain Wim Wenders. Meillä on jo useita kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä, mutta emme aloita vielä kyselykierrosta, vaan ensin kuulemme vielä kollegaa. Olemme iloisia siitä, että Anne Jekel on täällä. Hän on kirjoittanut kirjan European Film Industries. Hän on kirjoittanut monia artikkeleita elokuvasta ja elokuvapolitiikasta Euroopan unionissa. Hän on myöskin yliopistossa luennoitsijana. Hän puhuu eurooppalaisista yhteistuotantoelokuvista. Se on yksi tavoitteistamme myös. Ja Jekä, teillä on puheenvuoro. Take many forms. Yhteistuotannolla on monia eri muotoja. Minä tulen keskittymään Euroopassa tuotettuihin elokuviin, jotka on tuotettu eri maiden kumppanien välisten sopimusten avulla ja myöskin julkisten instituutioiden avulla. Tässä on kysymys kulttuurista ja identiteetistä. Yhteistuotannon historia on melkein yhtä vanha kuin elokuva itsekin, mutta kaikki nämä yritykset juoda, luoda eurooppalaista teollisuutta, niin niissä on epäonnistuttu ja siinä on kysymys siitä herkkästä tilasta, jossa nämä kaikki yritykset olivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja myöskin siitä kyvystä, joka eurooppalaisilla oli luoda näitä eh, eri eh, tahoja. In post 1945 Vuoden 1945 jälkeisessä Euroopassa luotiin julkisia tahoja, jotka vastasivat valtion tuesta ja lähdettiin tukemaan yhteistuotantosopimuksia ja näin oltiin mukana rakentamassa uudestaan kansallista elokuvatuotantoa ja tukemassa yhteistyötä tuottajien välillä eri maista. Ensimmäinen yhteistuotantosopimus allekirjoitettiin Ranskan ja Italian hallitusten edustajien välillä vuonna 1949. Tänään ihmiset tietävät, mitä ongelmia tällaisiin sopimuksiin liittyy. Korkeammat kustannukset, liika byrokratia, epäsuhta, valtasuhteissa ja kaiken tyyppiset kompromissit luovuudessa ja rahoituksen osalta. Ja paljon adekvaattia olemme kuulleet siitä, miten voidaan pitää kiinni esimerkiksi kansallisuuteen liittyvistä säännöistä. Kuitenkin vaikka haittapuolia oli monia, niin viiden vuoden sisällä – päästiin suurimpiin tavoitteisiin sopimuksessa. Italian ja Ranskan elokuvateollisuus oli lähtenyt luomaan enemmän elokuvia. Yhteistuotannot mahdollistivat myöskin sen, että luotiin kansainvälisiä tähtiä. Monet elokuvat olivat suosittuja molempien maiden kotimarkkinoilla, mutta myös muualla Euroopassa. Sopimus loi pohjan toimivalle kansainväliselle yhteistyölle – kansallisissa puitteissa. Se loi myös alun pitkälle kumppanuussuhteelle näiden kahden maan välille. Järjestelmä toimi hyvin siksi, että Ranska ja Italia olivat aikoina melko lähekkäin kulttuurisesti. Samanlainen kannustinjärjestelmä suurin piirtein, samantyyppinen teollinen rakenne ja myöskin Annika Italiassa ja CNC Ranskassa käsittelivät samantyyppisesti elokuvapolitiikkaa. Näitä maita auttoi myöskin se, että italialaiset ja ranskalaiset yksilöt avoimesti tukivat ajatusta eurooppalaisen elokuvan luomisesta. Kriitikot eivät suhtautuneet myötämielisesti näihin varhaisiin italialais-ranskalaisiin elokuviin. Viime vuosina kuitenkin elokuvan historiasta kirjoittavat ovat arvioineet noita elokuvia uudestaan ja hyvin toisenlainen kuva on päässyt syntymään nyt. Kritikoiden mielestä italialais-ranskalaisella yhteistyöllä oli myönteisiä vaikutuksia kulttuurisesti, sosiaalisesti ja jopa eettisesti. Yhteistuotannot olivat vähemmän konservatiivisia kuin muut eurooppalaiset elokuvat. Vaikka tästä ei syntynytkään hyvin menestyksekästä populaarikulttuurin ilmentymää, eikä ehkä nopeutettu kulttuurin yhtenäisyyttä, niin kuin Samone olisi toivonut, niin sopimuksia solvittiin usein eri poliittisin tavoitteen. 50-60-luvulla esimerkiksi niiden maiden kanssa, jotka olivat rautaesiripun takana. Kuitenkin eurooppalaiset solmivat sopimuksia keskenään ja maailmanlaajuisesti. Niitä uudistetaan vastauksena poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin. Ranskassa on suurin määrä näitä sopimuksia, 47 tähän päivään mennessä. Pienemmissä maissa yhteistuotanto vastaa suurimmasta osasta uusia elokuvia. Monenväliset järjestelyt ovat saaneet tukea median ja Eurimaasin kautta. Ja eurooppalaisten kumppaneiden yhteistuotantoelokuvat ovat johtaneet siihen, että elokuvatuotanto on kasvanut Euroopan unionissa 90-luvulta. Monella tapaa yhteistuotannon esiin tuomat kysymykset ovat samantyyppisiä kuin ne kysymykset, jotka tulevat esiin kansallisissa eurooppalaisissa tukirahastoissa. Kaikissa on poliittisia, taloudellisia, oikeudellisia ja kulttuurisia valintoja. Eurooppalaisen elokuvan olemassaolo ehdollistuu poliittiselle tahdolle tukea elokuvaa ja olla mukana kulttuuriyhteistyössä. Eurooppalaisten toimielinten rooli kulttuurialalla on merkittävä, kun ajatellaan, että tuotetaan elokuvia, jotka tuovat eurooppalaisille kuvia omista elämistä, muistoista ja unelmista. Tässä ehkä tunnistatte, että samantyyppisesti on puhuttu Lux-palkinnon yhteydessä. Monet media- ja tukea saaneet elokuvat esimerkiksi ovat loistavia esimerkkejä eurooppalaisesta monimuotoisesta kulttuurista. Jos ajatellaan liberaaleja, humanisteja, eurooppalaisia ohjaajia, Gianni meillä on Michel ja Tarden veljeksiä, tai maahanmuuttajia tai tiraspoja diaspora-elokuvan tekijöitä, Fatmir Kosi, Mahmoud Sanmori tai Fatik Akin. He ovat olleet mukana luomassa ja tutkimassa eurooppalaista identiteettiä. Lähes kaikki suuret eurooppalaiset ohjaajat ovat mukana Ken Loach, Lars Frontier, Alan Tanner, Kädeni, Lucas Belvu, Theo Angelopoulos, Fredrik Thor Fredriksson, Antonio ja Wim Wenders, Volker Londorf, Manuel de Oliveira, Kislovski, Sanusi, Kusturika, Vaida, Estvan Svabo, pinti eli Sardas Bartas. Tässä mainitsen vain muutaman elokuvan tekijöistä, joiden nimet voin ylipäätään ääntää. Rastot ovat antaneet mahdollisuuden uudelle elokuvan tekijöiden sukupolvelle saada rahoitusta elokuville erityisesti, mutta ei ainoastaan idässä. Näillä elokuvilla on hyvin voimakas identiteetti on jopa esitetty, että ne ovat tuomassa kaikkein luovinta trendiä modernissa eurooppalaisessa elokuvassa. Aivan selvää on, että nämä yhteistuotannot osoittavat, että kulttuurinen, kulttuuriset erityispiirteet ja moninaisuus ovat yhteensopivia. Näitä elokuvia tuettaessa eurooppalaiset toimielimet ovat huolehtineet siitä, että eurooppalainen elokuva voi olla hienoa nykypäivän kulttuuria, jossa esitetään etnisyyden, sosiotaloudellisen aseman, rodun, sukupolven ja nuorison asemaa. Filmin elokuvatuotanto Euroopassa liittyy pitkälti siihen, miten eurooppalaiset toimielimet vaikuttavat kulttuurikysymyksiin. Elokuva on tärkeä tapa levittää kulttuuria. Se on voimakas tapa myöskin tuoda esiin kansan kollektiivista mielikuvitusta. Eurooppalainen elokuva on erittäin moninaista. Globalisaatio, digili, digitalisointi ovat johtaneet siihen, että kulttuurit pirstaloituvat. Samalla on otettava huomioon ylikansalliset näkymät. Digitaalikaudella – monimuotoistuminen ja pirstaloituminen eivät sinänsä haittaa, mutta teknologia ei voi yksin huolehtia monimuotoisuudesta. Eurooppalaiset yhteistuottajat voivat hyvin vastata uusiin haasteisiin. Viime vuosina eurooppalaiset ovat olleet erityisen aktiivisia kehitellessään yhteistuotantostrategioita, jotta voidaan vastata näihin uusiin haasteisiin ei ainoastaan Ranskassa, maassa, jossa on pisimmät yhteistuotannon juuret, ollaan, ja jolla on kattava tukijärjestelmä. Nyt on luotu myös muita tuen muotoja ja rahastoja. Lähes kaikkialla Euroopassa uusia yhteistuotantoaloitteita on tehty. Monet näistä lähtevät liikkeelle ruohon juuritasolta. Kun elokuvafestivaaleja järjestetään Euroopassa yhä enemmän, Eurooppalaiset ovat vahvistaneet linkkejä aikaisempiin siirtomaihin. Alueelliset rahastot voivat myöskin olla linkittämässä yhteistyötä rajojen yli. Lähes varmasti nykytalousoloissa monet näistä aloitteista ei voi selvitä ilman eurooppalaisia tukiohjelmia. Monet ja usein ristiriitaisetkin perinteet Euroopassa, kun ajatellaan kulttuurin monimuotoisuuden tukemista ja mukaan lukien nyt jäsenvaltioiden tiukat taloustilanteet, niin eurooppalaisen elokuvan ajaminen ei ole helppoa. Kuitenkin kun kansallista liikehdintää on Euroopassa yhä enemmän, toimielinten on oltava enemmän poliittisia eikä niin puolustuskannalla. Pitää arvioida uudestaan kulttuurisia tavoitteita ja valita prioriteetit kulttuurityön alalla. Aikaisemmin sanoin, että ranskalais-italialaiset elokuvat 50-luvulla olivat vähemmän konservatiivisia ja avoimempia muiden suuntaan. Tämä koskee myös eurooppalaista yhteistuotantoa tänä päivänä. Eurooppalainen yhteistuotanto käsittelee identiteettikysymyksiä tavalla, joka ei välttämättä estä monimuotoista kulttuuria yhdistäen kansallisen ja eurooppalaisen. Nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää ja sitä kautta saada rikkaampi käsitys. Monet, elo, monet elokuvat, joiden ohjaajat mainitsin aikaisemmin, ovat yhteistuotettuja tai niitä näytetään aartella Euroopan kulttuurikanavalla – joka pyrkii tuottamaan töitä, jotka ovat kulttuurituotteita, kansainvälisiä tuotteita, jotta voidaan lisätä yhteisymmärrystä ja yhtenäisyyden tunnetta Euroopan kansojen välillä. Varmasti tämän aarten kriteerin pitäisi olla edelleen voimassa, kun vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään, vaikeita valintoja. Euroopan audiovisuaalisen tarkkailukeskuksen kertomus kertoi, sanoi vähän aikaa sitten, että, että sitä pidetään siltana Euroopassa. Se voi hoitaa rajat ylittäviä, jopa mantereiden välisiä asioita ja avata mahdollisuuksia kolmansien maiden kumppaneille. Yhteistuotanto on näin myös silta muuhun maailmaan. Lopulta eurooppalaisen erokuvan tulevaisuuden suunta – on riippuvasta myöskin siitä, mitä kriittisiä valintoja tehdään toimielintasolla sekä kansallisesti että Euroopassa, jotta voidaan tukea eurooppalaista yhteistuotantoa. Vielen Dank, Frau Kiitos oikein paljon, Rova Jekel. Saunomani osoittaa, että mediaohjelmamme ja Uuden median Mondus-ohjelman kautta olemme ihan oikeilla raiteilla. Monet palkinnon saajat festivaaleilla ovat saaneet tukea mediaohjelman kautta. Ja näitä elokuvia ei ehkä ole koskaan näytetty ilman mediaohjelmaa, joten ohjelmiemme kautta me kyllä autamme tätä siltojen rakentamista Euroopassa. Se on tärkeää lännestä, itään, pohjoisesta, etelään, mutta myöskin muuhun maahan kuten pyrimme tekemään Media Mundus-ohjelman kautta. Kuulimme kaksi alustusta ja nyt pyytäisin, että keskustelisimme. Seitsemän kollegaa on jo pyytänyt puheenvuoroa. Pyytäisin kollegoilta, että te, te pidä täällä alustuksia, vaan puhutte siitä, mitä muut eivät ole vielä sanoneet. Edustaja Martin. Danke vielmals. Herr Wenders, Kiitos paljon. Herra Wenders, minä olen analyysissä aivan samaa mieltä. Olen samaa mieltä siitä, että haluamme todella eurooppalaista henkeä. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte kuvamateriaalista. Sanoitte, että hallinto on eurooppalainen kuva ja että elokuva voidaan käyttää jopa tällaisena aseena, salaisena aseena. Ja tässä puhuttiin amerikkalaisten kannoista. Kuva, kuva nykyelämästä Yhdysvalloista. Se saadaan näin selkeämmin vahvemmin. Minä olin Itävallassa valittuna, mutta olen ollut myöskin sitä mieltä, että meidän pitää seurata eurooppalaista unelmaa, amerikkalainen unelma on se, että kaikki voivat saada unelmansa toteutumaan, mutta vaarana on nyt se, että meillä on Euroopan unioni, joka on byrokraattinen, joka tuhlaa valtavasti arvokkaita rahoitusvälineitä. Ja jos ajattelisin teidän asemaan, niin ajattelisin, että voitaisiin luoda tämä silta tästä myönteisestä kuvasta, jonka tarvitsemme todella nuorille ihmisille. Mutta en ei niin, että peitellään ongelmia, koska päivän päätteeksi kyse on aina rahasta. Pikku esimerkki. Minä olen tehnyt paljon elokuvan kanssa. Fatiakin oli täällä vuosi sitten ja hän sanoi, että me todella tarvitsemme rahaa. Tarvitsemme sitä, että elokuvissa rahoitetaan niitä paikkoja siellä, jotta näitä yhteistuotantoelokuvia voidaan todella näyttää. Vuodessa ei ole tapahtunut mitään, mutta jotain voisi tapahtua. Siksi tämä byrokratiakysymys on niin tärkeä. Ensi viikolla matkustan Kiinan valtuuskunnan kanssa Kiinaan. Kaikki lentävät bisnesluokassa. 3000 euroa se voisi maksaa, mutta useimmat haluavat maksaa 12 euroa. Jos hiukan järkevämmin voitetta, voitaisiin toimia, niin 200 000 voitaisiin tältä valtuuskunnan matkalta nyt säästää teidän tavoitteisiin. Puheenjohtaja keskeyttää. Vielä virke. En voi tätä muuttaa, sanoo puheenjohtaja. Hän voisi siis huolehtia siitä, että edustetaan hyviä asioita ja vaaditaan myös, että raha, jota on Euroopan budjetissa, todella saadaan sinne, minne se kuuluu. Se on kyllä mahdollista. Täällä parlamentissa ei sanota fyrkkä, vaan raha, koska emme ole täällä kadulla. Edustaja Kosta. Molto eh, Rouva puheenjohtaja, olen hyvin iloinen kuullessani nämä tämän aamun esitykset. Nämä kaksi puhujaa ovat antaneet todella tärkeän panostuksen tähän asiaan. Me elämme Euroopassa strategisesti tärkeitä aikoja. Meillä on tärkeitä institutionaalisia muutoksia edessämme. Meillä on sopimus, jossa sanotaan, että kulttuuriulottuvuus sen täytyy olla mukana kaikissa eurooppalaisissa poliitikoissa. Ja on totta, että tälle täytyy antaa uutta potkua. Mutta toisaalta meillä on ongelma, joka liittyy siihen, miten tämä taiteellinen tuote, miten sitä tehdään eurooppalaisen kulttuurin suurlähettiläs, miten se voitaisiin nähdä haasteena, uudenlaisena kehityksenä, sellaisena, joka olisi kulttuurillinen tuote kulttuurillisessa ympäristössä. Jos me tässä onnistuisimme, niin silloin me saisimme luovaan teollisuuteen uutta henkeä ja mehän keskustelemme myöskin komission vihreästä kirjasta, joka liittyy luovaan teollisuuteen. Joissakin maissa on järjestetty kansallisia kuulemisia aiheesta ja esimerkiksi Italiassa me olemme keskustelleet tästä ja tästä löytyy kyllä huomattavia mahdollisuuksia. Toiseksi, kysymys, joka liittyy uuteen sukupolveen ja näihin huolenaiheisiin, joita tähän liittyy, eli miten nuoret tehdään tietoisiksi näistä haasteista, joita eurooppalaiseen identiteettiin liittyy. Meillä täytyy olla lukutaito ohjelmia jotka ovat paremmin kohdennettuja. Tässä mieleeni tulee esimerkiksi digitaalinen kulttuuri, digitaalinen kuilu, mutta tämä asia täytyy pohtia uudelleen. Meidän täytyy ehkä enemmän keskittyä kuvien lukutaitoon ja myöskin tähän asioiden graafiseen puoleen. Yksi ongelma, jonka haluan ottaa esille, on se, että elokuvat eivätkaan helposti ja tästä syystä, kun me keskustelemme eurooppalaisesta ulottuvuudesta, niin meidän täytyy myöskin mainita nämä tekijänoikeuskysymykset ja korvauskysymykset silloin, kun on kysymys luovista tuotteista – elokuvista. Tämä on tärkeä keskustelu ja Euroopan parlamentissa ollaan valmistelemassa päätöslauselmaa tästä aiheesta. Meidän täytyy tähtää tarkastella hieman syvällisemmin ja ehkä teidän avullanne me onnistuisimme tasapainottamaan kuluttajien ja taiteilijoiden eh, edut. Koska taiteilijoilla tietenkin on etu, eh, heillä on oikeus korvaukseen tuotteistaan. Ja sitten viimeiseksi vielä tämän audiovisuaalisen sektorin vaikutus Euroopan unionin talouteen. Tämä on hyvin näkyvillä tässä kulttuurikeskustelussa. Puhumme 9 prosentista BKTstä, eli kyseessä on valtava taloudellinen ja kulttuurillinen haaste, ja olisi hyvin tärkeää kuulla teidän mielipiteenne siitä, minkälaisia tarkistuksia, minkälaisia ehdotuksia mediaohjelmaan voitaisiin tehdä tai näihin muihin eurooppalaisiin ohjelmiin voitaisiin tehdä, jotta me voisimme yhteen saattaa kaikki nämä elokuvaan ja audiovisuaalisen sektoriin liittyvät asiat yhteen, että me emme jaa niitä kahteen, jotta me saamme tällaisia yhteistuotantoja aikaan. Koska tällä hetkellä tilanne on tällä hetkellä markkinoilla aika heikko. Jäsenvaltioiden mahdollisuus saada digitalisointiin varoja silloin kun on kysymys eurooppalaisista varoista, on heikko. Voisimmeko me saada valtion tukea tällaiseen toimintaan? No jos emme sitä saa, niin sitten ainakin täytyisi olla jonkinlainen tapa, jotta eurooppalainen elokuvateollisuus olisi kilpailukykyinen Yhdysvaltojen kanssa. Kiitos, edustaja Kavada. Merci, euh, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja on täysin käsittämätön onnen tunne, kun teitä kuuntelee, kun te kerrotte, mistä tässä eurooppalaisessa kulttuurissa on todellisuudessa kyse. Tässä erityisesti viittaan Roa Jeklin, mutta myöskin Wim Wendersiin. Miksi näin sanon? No, on sanottu, että ne ihmiset, jotka eivät tunne historiaansa, he todennäköisesti joutuvat sen uudelleen elämään. Me emme tätä neuvoa kuulleet ja nyt olemme uudelleen käymässä läpi sellaista historiavaihetta, joka tuhosi Euroopan. Ja nyt tämä on ujuttautumassa valtarakenteisiin saakka ja tietyissä maissa jo hallituksen tuilla – hoidetaan tällaisia asioita. Ja nämä voimakeskittymät, ne levittävät tällaista nationalista tunnetta eikä eurooppalaista tunnetta näihin valtarakenteisiin. Jos olisin pessimisti, niin sanoisin, että no, me olemme epäonnistuneet. Me emme onnistuneet luomaan eurooppalaista tunnetta sitä, jota me tarvitsisimme, koska meidän teknokraattimme tai pelokkaat ihmiset ovat halunneet uskotella hallituksille ja kansalaisille, että tällainen osallistumisen tunne, se oli täysin päinvasta, vastakkain kansallisen tunteen kanssa. Ja nyt on itse asiassa hieman liian myöhäistä toimia. Ja tästä syystä hyväksyn täysin herra Wenders, ja teidän teoksennehan on jo täysin hyvä, hyväksynyt tämän ajatuksen. Tähän liittyy pari keskeistä asiaa. Ensimmäinen on se, että teoksia ei luoda ilman taloudellisia voimavaroja. Kulttuurissa on kysymys taloudesta, eli jos on vähän rahaa, niin sitten tulee vähän kulttuuriakin. Berliinin muuri murtui 20, yli 20 vuotta sitten, mutta tunnemmeko me lännessä näiden meidän liittolaistemme kulttuureja idästä? Missä ovat ne pääasialliset tuotteet, jotka puhuisivat meille näistä draamoista, joita eri maissa on koettu. Eihän tällainen paljon maksaisi ja siitä me saisimme hieman ajattelun vaihe- aihetta. On tiettyjä teoksia, mutta niiden määrä on aivan riittämätön. Minä tulen Ranskasta, jos kysytte ranskalaiselta kadunmieheltä, että mitä tapahtuu tai mitä toisen maailmansodan jälkeen on tapahtunut esimerkiksi Unkarissa, jos nyt otetaan se esimerkiksi, niin luonnollisestikin vastaus olisi aika lailla ohut. Eli minulla olisi kaksi ehdotusta, joita itsekin painotitte ja joita meidän tulisi viedä eteenpäin. Ensimmäinen on se, että tietyt maat, minun maani on suht hyvin toiminut tässä asiassa. En nyt halua sitä mainita esimerkkinä, mutta meillä se on toiminut. Toisin sanoen täytyisi löytää luovuuden rahoituskeino, ei ainoastaan koskien eh, elokuvateollisuutta, Tiedätte, että me olen, minä olen taistellut myöskin audiovisuaalisen tuotannon puolesta, esimerkiksi mitä televisioon tulee. Audiovisuaalisessa tuotannossa en puhu näistä massatuotanto-ohjelmista, mutta sekin toimii. Mutta minun mielestäni Euroopan unioni, joka niin kovasti pitää kiinni siitä, että se haluaa näyttää kehittävänsä kulttuuria, niin se ei ole tehnyt riittävästi työtä. Meidän täytyy eurooppalaisella tasolla, tämän kansallisen tason lisäksi, me tarvitsisimme jonkinlaisen luovuuden ja kirjallisuuden tukirahaston ja jopa myöskin sitten käännösten ja digitaalisten teosten levittämiseen eikä sinne mitään pikkurahoja tulisi laittaa, kuten tämänhetkisissä ohjelmissa on tapahtunut. Ja toiseksi te painotitte tätä hyvin painokkaasti ja tästä voimme olla vain kanssanne samaa mieltä, herra Winders. Meidän täytyy todellakin ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tämän kuvan kieli ja kielioppi, sitä opetettaisiin lapsille, jotta lapset osaisivat tulkita kuvia, eivätkä joudu uhriksi, vain hyötyisivät siitä. On suuri ilo kuulla tällaisessa hyvin epäröivässä talossa näin rohkaisevia sanoja kuin ne, mitä, mitä te sanoitte. Kuvia. Kiitos edustaja Kavada. Edustaja Kuria. Presidente, <clears throat> Kiitoksia rouva puheenjohtaja Tämä on suuri päivä parlamentillemme, erittäin myönteinen päivä. Kiitokset kahdelle kutsuvieraallemme. Ihan joka päivä ei käykään niin, että kuulee ihmisten puhuvan Euroopasta identiteettinä, unelmana, tunteina, mukanaolona. Mielestäni tämä on ihan hyvä merkki tulevaisuuden kannalta. Ja usein näistä parlamentisaleista puuttuu tällaisia puheita. Kaikki parlamentin jäsenet lähtien liikkeen puheenjohtajasta haluavat rohkaista ihmisiä ajattelemaan kulttuuria ja miettimään sitä, millä tavalla kulttuuri voi olla – väline, jolla annetaan Euroopalle erilainen imago ja muutetaan Euroopan imagoa kansalaisten silmissä. Imagoa, joka usein on varsin kielteinen ja täynnä byrokratiaa. Tämän vuoksi tämä päivä on erittäin tärkeä päivä. Haluaisin esittää vieraillemme hyvin yksinkertaisen kysymyksen. Voisitteko yhden asian meille sanoa, mitä me eh, Euroopan parlamenttina ja kulttuurivaliokuntana voimme tehdä tämän unelman edistämiseksi? tietysti tämänhetkinen rahoitustilanne on varsin huono. Grazie. Kiitos edustaja Skodia. Santiago Fisas. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen herra Wendersille. Te annoitte lukuja elokuvien, eurooppalaisten elokuvien esittämisestä muissa eurooppalaisissa maissa. Ja tämähän osoitti saman, mikä tapahtuu monille eurooppalaisille, jotka matkustavat toisiin maihin. Näemme siellä elokuvailmoituksia, jotka haluaisimme nähdä, mutta sitten kun palaamme koteihimme, niin eipä niitä elokuvia siellä esitetäkään. Minä puolan vapaa-markkinoita, enkä minä oikein tykkää erilaisista määräyksistä, mutta mitä voitaisiin konkreettisesti tehdä niin, että me monet eurooppalaiset matkailijat voisimme nähdä näitä eurooppalaisia filmejä, joita haluamme nähdä? Dankeschön. Kiitos. Edustaja Benet. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin puhua Vendelsin ehdotuksesta pan-eurooppalainen ehdotus elokuvakasvatukseksi ja opetukseksi koulussa. Me voimme sataprosenttisesti tukea tätä. Se on tietenkin hankala kysymys, kun puhutaan kansallisesta tai alueellisesta toimivallasta, mutta kaikkein tehokkain tapa tässä päästä menestykseen on yhteistyö, yhteinen kampanja, meidän valiokuntamme yhdessä kansallisten parlamenttien kulttuurivaliokuntien kanssa. Me valiokuntana ja te puheenjohtaja Pak meidän pitäisi kaikkien ottaa yhteyttä kansallisiin ja paikallisiin kollegoihin, jotta voidaan tukea tätä aloitetta. En tiedä, puheenjohtaja, onko mediaohjelmassa tilaa tai muissa ohjelmissa löytää tukea tälle aloitteelle. Tässä ei ole kyse suurista rahamääristä, enemmänkin poliittisesta tahdosta, rakenteista, poliittisen aloitteen tekemisestä. Tämä olisi todella tärkeää. Tämä aihe ansaitsee tukemme. Wendersille myös kysymys minun puoleltani, kun tästä aloitteesta puhutaan, puhutaan myöskin peleistä, jotka ovat osana tätä alaa, vai pidättekö sitä eri aiheena? Onko tässä mahdollisuuksia nyt vai uhkaa lähinnä Euroopan elokuvateollisuudelle? Unkarin edustajan kapa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Talk to Engl- uh, äh, Hungarian. Puhun Unkaria. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt vendégek. Nagyon felemelő érzi. Kiitos. Haluaisin kiittää näitä kutsuvieraita ja on todella mukava istua täällä valiokunnassa tänään ja kuunnella teitä. Tämä aihe on niin äärimmäisen tärkeä Euroopan ja Euroopan nuorison kannalta. Jos me katselemme ympärillemme tässä huoneessa, niin me näemme, että osaan ottajista aika iso osa on alle kolmikymppisiä. Ja olemme kuulleet puheenjohtajaltakin eh, sen, että on olemassa tietty jakolinja olemassa näiden nuorten ja kulttuurin välillä ja että tämä jakolinja on syvenemään päin. Itävaltalainen kollegamme sanoi, että amerikkalaiset elokuvat edesauttoivat amerikkalaisen unelman syntyä ja täten minä uskon, että eurooppalainen elokuva voi auttaa eurooppalaisen unelman vahvistamisessa. On järkyttävää kuulla tietoja, joiden mukaan 80 prosenttia elokuvista tai kirjoista on Euroopassa amerikkalaisia. Nuoret ovat sitä mieltä, että musiikissa tilanne on sama. Amerikkalainen musiikki saa yhä enemmän tilaa markkinoilla. Tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän täytyy painottaa Euroopan vahvuuksia. Meidän täytyy antaa tukea tuottajille, esimerkiksi Guy Ritchille tai unkarilaisille ohjaajille, jotka nimenomaan toteuttavat tätä eurooppalaisen unelman todeksi tulemista. Ja sitten tämä kuilu nuorten ja Euroopan välillä, niin se pienenisi tämän myötä. Tästä syystä olen sitä mieltä, että tämä Eurooppa 2020-strategia tai nuorten liikkumista edistävä ohjelma, niihin tulisi osoittaa enemmän voimavaroja. Euroopan unionilla on romanistrategia, sillä on vammaisstrategia, sillä on monia muitakin tärkeitä strategioita, mutta on myöskin tärkeää, jos otamme huomioon eurooppalaisen unelman, niin meidän täytyy myöskin työstää tällaista elokuvastrategiaa. Euroopan teollisuuden, elokuvateollisuuden täytyy ottaa huomioon se, että on tärkeää luoda taiteellista lisäarvoa taiteelliselta pohjalta sen sijaan, että lähdetään valtavirtaan mukaan ja tehdään näistä tuotteista eh, helpommin kulutettavia tuotteita. No tämä on kaksiteräinen miekka ja mitä vanhemmaksi kasvamme, niin sitä enemmän me annamme arvoa näille taiteellisille arvoille. Mutta nuoret ja lapset, jotka katsovat esimerkiksi sarjakuvia televisiosta ja kasvavat näin, niin sielläkin on nähtävissä amerikkalaisten ylivoima olen nähnyt tämän omien lastien, lasteni kohdalla. Eli jopa sarjakuvissa meillä on haastetta. Vien puheenvuoroni päätökseen ihan hetken kuluttua. Olen myöskin sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa ottaa huomioon se, että elokuvien kulutus, se on siirtynyt pikkuteattereista tällaisiin valtaviin elokuvateatterikomplekseihin ja meidän, me tarvitsemme kirjallista strategiaa. Olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme rahoitusta ja meidän täytyy löytää riittämät voimavarat. Jos tässä onnistumme, niin silloin me onnistumme tässäkin. Dank. Kiitos paljon. Edustaja Repo. Kamerevert. Kiitoksia erinomaisista esityksistä, jotka olivat erittäin innostavia. Eh, klassisen kulttuurin tutkijana minulle tuli mieleen kaksi eurooppalaista suurvaltaa ja kulttuuria. Bysantin yli tuhatvuotinen valtakunta ja panslavistinen kulttuuri Itä-Euroopassa. Siellä kuvalla oli myös valtavan tärkeä ohjelma. Koko bysantilainen maailman kuva ikään kuin kiteytettiin siihen ikonografiaan, siihen kuvaohjelmaan. Vaikka se oli ideologiaan sisätty, se viestitti tunteita. Sitten 1300-1400-luvulla Moskovassa, Kiovassa, Alex, Alex, Alex, Andrei Rublov ja niin edelleen. Siellähän tuli se slaavilainen mentaliteetti niissä transparenteissa kuvissa esille. Löydättekö te periaatteessa tämän yhteneväisyyden historian tässä suhteessa? Me elämme nyt, emme enää sakraalissa maailmassa, emme enää yhdessä uskonnossa, mutta ihminen on sakraali, ihminen on pyhä. Ei ole Eurooppaa ilman tuntevaa ihmistä, ilman ajattelevaa, syntyvää ja kuolevaa ihmistä. Ja sen tähden tämä teidän julistuksenne kosketti todella. Vielen Dank. Als letzte Frau Kammer-Ebert. Kammer-Ebert. Vielen Dank. Äh, vielen Dank, Herr Kiitos oikein paljon, herra Wenders. Oikein hienosta esityksestä, joka jälleen osoitti sen, miten tärkeä elokuva on yhteiskunnalle, miten tärkeä se on yhteiskunnassa, erityisesti mitä sanoitte siitä, että medialukutaitoa pitää laajentaa elokuvaan. Todella kulttuurivaliokunta voi tukea tätä ajatusta. Ja vaikka kyse on subsidiariteettiperiaatteesta, voimme toki ottaa Euroopan parlamentina kantaa ja olla mukana tukemassa tätä ajatusta ja ainakin ajaa jäsenvaltioissamme sitä, että näitä aiheita käsitellään myös opetus- suunnitelman puitteissa. Ja sitten voimme pohtia, mitä Euroopan parlamentti lisäksi voisi vielä tehdä. Vielä palaisin kuitenkin siihen, mitä sanoitte eurooppalaisen identiteetin rakentamisesta ja siitä, miten elokuva tässä voi auttaa. Aivan totta. Hienosti esititte tämän osuvasti, mutta jos halutaan luoda ja kuvata eurooppalaista elokuvaa, niin oletusarvona on se, että elokuvan pitää kiinnostaa riittävän monia ihmisiä, jotta ylipäätään voidaan elokuvan kautta luoda tällaista identiteettiä. Ja taas liikkeelle saaminen tässä ei välttämättä tarkoita sitä, että meidän pitää matkia amerikkalaista valtavirtaa, vaan me voisimme houkutella ihmisiä – hyvän laadullisilla elokuvilla. Se on varmasti mahdollista. Samalla tiedämme kuitenkin, miten vaikeaa on saada läpi eurooppalaista elokuvaa vastavoimana amerikkalaiselle. Amerikkalaisia katsovat suuret joukot. Kysymykseni vielä, Ravenders Nojekel, onko teillä toiveita meidän suuntamme, poliitikkojen suuntaan, kun rahaa pyrimme antamaan käyttöön aina enemmän, on se sitten mediaohjelmassa tai muissa ohjelmissa, mutta rahan lisäksi, mitä voisimme tehdä, jotta tämä eurooppalainen elokuva pääsisi sellaiseen tilanteeseen, että suuret joukot katsovat eurooppalaisia elokuvia ja näin voitaisiin tukea eurooppalaista identiteettiä. Eli mitä muita toiveita teillä olisi meidän suuntamme? Mitä me voisimme tehdä avuksi eurooppalaisessa politiikassa? Kiitos paljon. Tähän päättyy tämä keskustelukierros. Meillä on myöhemmin vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Pari kysymystä vielä, mutta emme voi niitä ottaa nyt toisella kyselykierroksella. Sitten pyydän ymmärrystä, koska kaksi muuta vierastamme ei muuten saa puheenvuoroa. Haluaisin antaa Wim Wendersille mahdollisuuden vastata kysymyksiin, sikäli kuin hän haluaa. Olkaa hyvä. Such a multitude of varsinainen kysymysten kirjo. Kun kuuntelin kysymyksiänne, tajusin, että olen optimisti. Olen totaalisen optimistinen henkilö. Matkustan paljon ympäri maailmaa. Todella laajalti matkustelen. Ja tämän vuoksi näen miten valtaisesti Eurooppa kaikkialla maailmassa kunnioitetaan pitkälti sen kulttuurin ja elokuvan takia. Tietysti ihmiset näkevät Euroopan taloudellisena voimana myös, mutta Euroopan ö, saama kunnioitus liittyy pitkälti kun, ö, kulttuuriin ja elokuvaan, Euroopan elokuvateollisuuteen maailmalla. Vaikka olemme meidän elokuvamme on pienimuotoista muissakin maissa, ei pelkästään omissa maissamme, mutta Eurooppaa kunnioitetaan aivan valtaisesti. Ja jos voisin vain selvemmin ilmaista sen, miten paljon toivoisin, että Eurooppa enemmän esittäisi ilmaisi omaa imagoansa kansalaistensa suuntaan osoittaisi tätä samaa kunnioitusta kulttuuria kohtaan. Jos Eurooppa voisi kokonaisuudessaan käyttää tätä voimavaraansa samalla tavalla kuin muu maailma luulee, että Eurooppa sitä käyttää. Minä olen optimistinen, koska jos mietin sitä, missä tällä hetkellä ollaan menossa, vaikka puutteita on, vaikka vajetta on, vaikka minä ajattelen jos ajattelen, että ilman elokuvaa ja ilman kulttuuria emme olisi edes maailman kartalla. Me uskon, että olemme saavuttaneet paljon ja tavoitteena ei tänään ole vastata kaikenlaisiin kysymyksiin siitä, millä tavalla voidaan parantaa sitä ja tätä ja levitystä ja niin edelleen, vaan tavoitteena on ennen kaikkea keskittyä tulevaisuuteen, tulevaisuuden yleisön, tulevaisuuden eurooppalaisiin. Mitä me voimme tehdä, mitä meidän pitää tehdä sen varmistamiseksi, että koulutus varmistetaan. Tämä on tähdellinen puuttuva yhteys tulevaisuuden kannalta ja myös Euroopan itsekunnioituksen, eurooppalaisten itsekunnioituksen kannalta. Täällä puhuttiin digitaalisaatiosta. Tämä on äärimmäisen tähdellinen aihe. Aivan niin kuin tekijänoikeuskysymyskin. Olen erittäin iloinen kuullessani, että te käyttö juuri nyt tätä keskustelua digitalisaation osalta. Minä todellakin kehoittaisin teitä aina pitämään mielessänne niin tärkeää, välttämätöitä kuin digitalisointi onkin Euroopassa, niin tehkää se sillä tavalla, että se ei estä oman elokuvatuotantomme pääsyä elokuvateattereihin niin, että digitalisointia ei toteuteta sillä tavalla, että se rajoittaa meidän elokuvateollisuutemme mahdollisuutta saada levitystä, vaan pikemminkin avaa tien elokuvien levitykselle. Ne elokuva, se mitä ne elokuvateatterit, jotka eniten jotka tarvitsevat eniten apua, ne ovat tässä pulassa. Suurin osa elokuvateattereista ei ole voinut hyötyä digitalisoinnista, joka on hyödyttänyt kaikkialla maailmassa elokuva-alaa digitalisaatio täytyy tapahtua, mutta tehdään se sillä tavalla, että tämä ei rajoita jälleen elo- ja estä omia elokuviamme pääsemästä levitykseen. Uhkapeli teollisuus on tietysti tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Mehän tiedämme, miten monet elokuvat juontavat juurensa peleihin visuaalikieli on tärkeä. On tärkeää opettaa lapsille ja nuorille pelejä, millä tavalla ymmärtää niitä, millä tavalla suhtautua niihin myös kriittisesti, miten elää niiden parissa. Suurin osa lapsista ja nuorista ei saa mitään apua, paitsi vanhemmiltansa, mutta he saavat enemmän apua, no miten tämä nyt sanoisin, he ovat usein riippuvaisia. Lapset, lapsilla on paljon mielikuvitusta. He osoittavat myös pahoja riippuvuuden merkkejä ja tässäkin koulutuksella voi olla oma merkityksensä. En usko, että voin vastata tässä kaikkiin kysymyksiin rajan takia. Ravo Jekkel, haluatteko käyttää puheenvuoron? Michael. Ihan muutama sana meidän tulisi juhlia eurooppalaista elokuvateollisuutta ja sitä monimuotoisuutta, jota Euroopasta elokuva-alalta löytyy. Tämä puuttuu, me emme juhli sitä. Ja tässä jatkan siitä, mistä Vim juuri puhui. Jo muut ihailevat meidän kulttuuriamme. Miksi me emme näytä sitä, kuinka muut ihailevat kulttuuriamme. Itse asuin Isossa Britanniassa ja minun mielestäni oli aina outoa, että jos elokuva on ollut menestyksekäs Yhdysvalloissa, niin silloin sitä pidetään automaattisesti Isossa Britanniassakin menestysfilminä. Miksi näin on? amerikkalaiset juhlivat omaa elokuvamenestystään, monet muut sitten ihailevat meitä. Miksi me emme näytä sitä kuvaa joka muilla on eurooppalaisesta teollisuudesta. Me emme siis ole kovin hyviä juhlimaan omaa teollisuuttamme. Sitten, miten eurooppalaista unelmaa viedään eteenpäin? No, tämä on vaikeampi kysymys, mutta meidän tulisi käyttää internettiä paremmin hyväksemme. Meidän täytyisi käyttää näitä uusia keinoja, jotka ovat avoimia ja jotka voivat käynnistää keskusteluja, verkottomista, jolla voitaisiin edistää eurooppalaista elokuvateollisuutta. Tai olipa sitten kysymys siitä, että mitä elokuvateollisuudessa itse asiassa tapahtuu. Siitäkin saadaan tietoa. Two others. Kiitos. Nyt kaksi seuraavaa puhujaa. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron herra Roman Gutekille. Hän on ollut perustamassa – yhtä tärkeintä määrän ja laadun osalta eh, levitysyritystä Puolassa. Häntä voidaan kiittää siitä, että Wim Wendelsin elokuvia on myös levitetty tällä alueella. Hän todella edistää eurooppalaista elokuvaa. Kun hän aloitti, kyse oli monopolista ja eurooppalaisen elokuvan edistämiseksi. Hän on rahoittanut Varsovan elokuvajuhlia. Nyt hän kertoo meille, miksi hän luo ensimmäistä riippumatonta amerikkalaista festivaalia Vloglavissa. Mi- miksi? Miksi tähän työhön lähditte? Joo. I will speak Polish, it's better. Puhun puolaa, se on varmaan parempi niin. Miksi minä olen järjestänyt tämän riippumattoman amerikkalaisen elokuvan festivaalin? Se päättyi viime sunnuntaina, kesti viisi päivää. Ja järjestimme sen muuttaaksemme amerikkalaisen elokuvan imagoa. Imagoa, joka liittyy ennen kaikkea popcorniin. Me halusimme näyttää amerikkalaisen elokuva-alan toiset kasvot. Me näytimme moderneja, riippumattomia, pitkälti riippumattomia euro- amerikkalaisia elokuvia. Näytimme myös klassikkoelokuvia, suurin osa, lähestulkoon puolet näistä. Sitten kansalainen Kane ja Casablanca ja monia muita elokuvia. Varsovalaisia koulu, kouluja tuli sinne, koululaisia tuli elokuviin. Oppilaat, opiskelijat, opettajat, katsoivat nämä elokuvat ja keskustelivat niistä. Minä puollan monimuotoisuutta. Minä haluaisin varmistaa niin kaupallisen kuin riippumattomankin elokuvan amerikkalaisen elokuvan saatavuuden, samoin kuin eurooppalaisten elokuvien levityksen. Ne ovat lähellä sydäntä, niin Kutek eh, Film, oma yritykseni, on ollut olemassa jo 16 vuoden ajan. Ja olemme eh, tänä aikana esittäneet 300 elokuvaa, suurin osa niistä eurooppalaisia, ja lähestulkoon 10 miljoonaa ihmistä on nähnyt nämä elokuvat elokuvateattereissa, ja mielestäni tämä on varsin merkittävä ihmismäärä. En tiedä, vastasinko kysymykseenne, rouva puheenjohtaja. En tiedä, oletteko te tyytyväinen tähän vastaukseeni. Joka vuosi katson sadoittain elokuvia. Käyn pienillä ja suurilla elokuvafestivaaleilla. Elo- Eurooppalainen elokuvamaailma on hyvin monimuotoinen. Se voi yhä yllättää meitä. Puhumme aina yleisön saavuttamisongelmasta. Tämä pätee sellaisen aiheeseen, sellaisiin elokuviin, jotka ovat lähellä sydäntäni, nuorten tuottajien, ohjaajien elokuviin, riippumattomiin elokuviin, pieniltä kansallisilta elokuvayrityksiltä. Näillä elokuvilla on vaikeuksia päästä laajemmin levitykseen eurooppalaisessa. Ei tässä ongelmana ole se, että nämä elokuvat olisivat vähemmän mielenkiintoisia kuin 20 tai 30 vuotta sitten, jolloin eurooppalainen elokuva kukoisti enemmän Riittää, jos käy Venetsiassa tai Ber- Berliinissä tai Kannissa tai Rotterdamissa nähdäkseen, miten rikas ja monimuotoinen eurooppalainen elokuvaala on. Mutta elämme nyt muutosten aikaa, kun tämä rohkea analoginen eurooppalaisen elokuvan levityksen malli kärsii vakavasta kriisistä ja ammattilaisina eri käyttäjät, oikeuksien omistajat ovat hyvin tietoisia tästä asiasta. Meillä ei ole vielä vakaata modernia levitysmenetelmää, joka vastaisi niiden tarpeisiin, jotka haluavat katsoa elokuviansa silloin kun, halua, silloin kun pystyvät. Aivan niin kuin heillä on tällainen Access on Demand myös internetissä. Meidän pitäisi etsiä sellaista ratkaisua, jossa eh, yhdistettäisiin katsojien tarpeet eh, mahdollisuudella luoda bisnesmalli joka antaisi mahdollisuuden vakaille liikeyrityksille, mahdollistaisi elokuvien levityksen ja samoin myös toisi kunnolla tuottoa elokuvan tekijöille. Eurooppalainen elokuva ei ole helppoa. Herra Wim, Wim Wenders puhui tästä. Eurooppalaisten elokuvien markkinaosuus on riittämätön. Usein elokuvien levittäjät eh, kokevat hyvin hankalana eh, tuoton saamisen tästä elokuvien, el, ulkomaisten elokuvien levittämisestä. Minä puhun tässä esimerkiksi näistä lupamaksuista. Nykyisen bisnesmallin kriisi liittyy myös siihen, että tulot perinteisistä oikeuksien käyttömuodoista, esimerkiksi DVDistä, koska tässä on niin paljon laillisia ja laittomia mahdollisuuksia internetistä ladata näitä elokuvia. Eurooppalainen elokuva ei myöskään ole julkisten televisiokanavien intressien sisäpuolella. Viimeistä kahden vuoden aikana oma yritykseni ei ole onnistunut myymään yhtään eurooppalaista elokuvaa puolalaiselle, puolalaiselle julkiselle televisiokanaville. Valtio ö, televisio yrittää kaupallisten kanavien kanssa tässä taistella eurooppalainen elokuvateollisuus ei ole joutunut vastaamaan viime vuosina pelkästään amerikkalaisen elokuvateollisuuden kilpailisuuden kanssa, vaan myös valtaisan audiovisuaalisen piratismin kanssa. Euroopan, eurooppalaisen elokuvan täytyy taistella videopelien kansamarkkinaosuudesta. Pelit ovat aina vain hienompia. Meillä on myös kalliita elo- televisiosarjoja – ja eurooppalaisten elokuvien katselusta on tullut yhä elitistisempi vapaa-ajan tapa. Tämä tilanne, tässä tilanteessa meidän varmasti täytyy nyt varmistaa medialukutaito ja lukutaidon, tämän medialukutaidon opetuksen osuus koulujen opetusohjelmassa. Lasten ja nuorten täytyy oppia oppia Euroopan ja maailman elokuvan historiasta ja perinnöstä. Tässä täytyisi keskittyä, koulujen pitäisi keskittyä myös uuteen kunnianhimoiseen tuotantoon, mutta myös klassikkoihin. Puolasta esimerkki, siellä on paikallisia ohjelmia, mutta minä pidän tällaista järjestelmällisistä lähestymistavoista uudet horisontit ohjelmassa on mukana 50 000 lasta 19 puolalaisesta kaupungista. He käyvät kerran kuukaudessa elokuvissa. He keskustelevat näkemästään elokuvasta. He keskustelevat myös elokuvan tekijästä. Ja tämä ei ole mikään tällainen kerran elämässä tapahtuva juttu, vaan tämä on ohjelma peruskoululaisille ykkösluokasta aina peruskoulun loppuun. Minulla nyt ei ole aikaa tässä mennä tämän ehdotu- eh, ohjelman yksityiskohtiin, mutta tämä on tärkeä ohjelma. Myös tämän eh, viime kesäisen Vratslavissa järjestetyn elokuvafestivaalin aikana meillä oli 200 opettajaa mukana näissä eri työryhmissä ja me opetimme heille, me koulutimme heitä eh, opettamaan elokuva lukutaitoa kouluissa. Tämä on erittäin tärkeää. Usein nämä opettajat myös tuovat oppilaita mukanaan. Useinkaan vanhemmat eivät salli 16-vuotiaan lähteä toiseen kaupunkiin kesällä festareille, mutta jos tässä reissussa on mukana opettaja, niin sitten vanhemmilta lupa heltiä. Puolen elokuvainstituutti parlamentti on ostanut oikeudet ja jakanut oikeudet puolalaisille elokuville ja lyhytelokuville. Ja se on tuottanut 15 000 pakettia, jossa on puolalaisia klassisia elokuvia. Ja nämä paketit on lähetetty kouluille ja mukana on esitteitä siitä, millä tavalla näitä elokuvia voi käyttää käyttää, kun opetetaan Puolaa tai historiaa tai taidehistoriaa. Tämä on erittäin tärkeä aloite. On helppo tehdä tämä puolalaisten elokuvien kanssa, mutta maailmanlaajuisten klassikkojen kanssa tämä tietysti on hieman hankalampaa, mutta myös tällaista aloitetta voitaisiin toteuttaa muuallakin. Olen vakuuttunut siitä, että elokuva, lukutaidon opetus myös nostaisi kiinnostusta tämän päivän eurooppalaiseen elokuvaan. Varsovassa elokuvissa on paljon nuoria ja monille tämä on ensimmäinen kerta, kun he tulevat eh, elokuvat, elokuviin ja katsovat elokuvaa isolta valkokankalta. Ja tämä on asia, jonka he muistavat ja he toistavat sen sitten aikuisena. Myös internetin rooli tässä on tärkeä. Internetissä pitäisi olla kirjastoja, tällaisia mediatekkejä niin, että klassisia elokuvia saisi helposti katsottavaksi. Jos haluaa löytää Prostia tai Dostojevskia, niin se, se pitäisi olla mahdollista. jos haluaa olla siis lukea näitä, se pitäisi olla mahdollista. Jos haluaa Wim Wendersia tai Antonia, niin kyllä tämänkin pitäisi onnistua. Tietysti tällä hetkellä ei ole jo internetistä ladata laittomasti elokuvia, mutta pitäisi varmistaa myös tällainen laillinen lataamismahdollisuus. Minun mielestäni tämä on erittäin tähdellinen seikka. Euroopassa on myös muita aloitteita, kuten eurooppalainen elokuvapalkinto, joka jo 20 vuoden ajan on jaettu, tai tämä äskettäin luotu Euroopan parlamentin Lux-palkinto. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä eurooppalaisen elokuvan edistämiseksi. Mielestäni Lux-palkinto tulee antamaan paljon pontta näille elokuville, joita tullaan sitten esittämään kaikkialla Euroopassa yhtä aikaa. Tämä on merkittävä tuki niille. Meillä on Euroopassa myös tärkeitä järjestöjä, kuten Eurooppa Distribution, joka kerää kokoon eurooppalaiset elokuvien levittäjät. Sen täytyy löytää uusi, vakaa bisnesmalli joka antaisi näille yrityksille mahdollisuuden löytää tapa toimia nykyisessä tilanteessa. Tämänhetkinen eurooppalaisten elokuvien levityksen yhteisrahoitus mediaohjelman kautta näyttäisi olevan avain kysymys. Tämä on jo koeteltu toimi eurooppalaisessa elokuvamaailmassa. Se toimii hyvin. Ilman mediaohjelman apua monia elokuvia ei olisi saatu jakeluun. Vaikka tämä ohjelma onkin olemassa, kuitenkin monet elokuvat eivät ikinä päädy valkokankalle asti. Herra Wender sanoi, että Euroopassa tuotetaan tänä päivänä jo tuhat tai 1200 elokuvaa, mutta monet niistä eivät koskaan pääse elokuvateattereihin asti. Ja mediaohjelman rahoituskaan ei välttämättä aina ole järkevää sitten, jos loppujen lopuksi elokuvat eivät kuitenkaan päädy elokuva teattereihin valkokankkeelle. Ja vaikka ne sinne päätyisivätkin, niin niitä esitetään sitten vain viikon verran. Pienemmät riippumattomat levittäjät, eh, heillä ei ole suuria rahasummia elokuvien mainostuksiin, joten tässä meillä on kysymys lähinnä suusta suuhun mainostuksesta. Usein kuuluu, kuulee elokuvasta, joka haluaisi nähdä, mutta se ei, sitä ei enää voi nähdä, koska se ei enää ole esityksessä. Pieni esimerkki tästä. Oma yritykseni osti esitys oikeudet saksalaiseen Die Grosse Stille. Se on lähestulkoon kolmituntinen elokuva. Alussa saimme kolme kopiota tästä elokuvasta. Minä pidin siitä kovasti. Olin vakuuttunut siitä, että yleisökin pitäisi siitä puolessa. Aloitimme vain yhdellä kopiolla Murano elokuvateatterissa, mutta jonot, ihmiset jonottivat päästäkseen katsomaan elokuvaa. Kun muut elokuvateatterit kuulivat, että yleisö riittää, niin elokuvaahan esitettiin Muranoffissa kuuden kuukauden ajan ja omassa elokuvateatterissani 50 000 ihmistä näki tämän elokuvan. Miksi puhun tästä? Siksi, että me tarvitsemme elokuvateattereita. Meillä on tuotteet, mutta ei kauppuja. Näiden elokuvateattereiden täytyy esittää elokuvia pitemmän aikaa. joten eurooppalaisten elokuvien saatavuusongelmat ovat yksi suurimmista puutteista, heikkouksista tämän päivän järjestelmässä. Elokuvaverkostolla on pienet, pieni budjetti ja usein ei voida ottaa huomioon eri asioita, jotka liittyvät eurooppalaiseen jakelumarkkinaan. Niin joten oman, oma ehdotukseni, no minä yritän nyt vastata näihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Ja Vim ja Ann eivät kenties halunnut mennä yksityiskohtiin ö, elokuvien jakelun osalta. Haluaisin antaa tässä yksityiskohtaisia, käytännönläheisiä ehdotuksia. Ne ovat tärkeitä ja luulen, että ne voivat auttaa auttaa parantamaan eurooppalaisen elokuva elokuva-alan näkyvyyttä. Me tarvitsemme enemmän elokuvateattereita, jotka esittävät eurooppalaisia elokuvia. Rahoitustuen pitäisi mennä siihen suuntaan, että olemassa olevien elokuvateattereiden laatua parannettaisiin ja lisättäisiin uusia valkokankaita. Uskon, että monissa maissa tämä ei olisi mahdollista ilman eurooppalaisen rahoituksen antamaa tukea. Meidän pitäisi myös pohtia mahdollisuutta luoda lisää lisää lisätoimia, joilla voidaan lisätä eurooppalaisen elokuvan houkuttelevuutta. Tässä olisi kysymys kannustimista elokuville, jotka esit, elokuvateattereille, jotka esittävät eurooppalaisia elokuvia, eritoten niitä, joita medialla tuetaan. Tässä minä pyytäisin, että Euroopan elokuvabudjettia nostettaisiin niin, että ne varat, joita e- elokuva-alalle suunnataan, ne, se olisi merkittävää rahoituksesta tukea. Tällä hetkellä kysymys on enemmän prestiisistä, mutta rahoituksellisesti summat eivät ole suuria. Meidän täytyy varmistaa se, että rahoituksellisesti tuki on myös merkittävää mediaohjelma ja sen varat sitten. Tällä voitaisiin auttaa elokuvien jakelijoita vakuuttamaan elokuvateattereita esittämään pitemmän aikaa aivan annutlaituisia erilaisia elokuvia. Tällaisten taidefilmien, ne tarvitsevat enemmän aikaa löytääkseen yleisönsä ja ne eivät pysty taistelemaan lähinnä Yhdysvalloista tulevia kassamagneettielokuvia vastaan. Tässä haluaisin sitten siterata brittiohjaaja Ken Loachia, joka oli mukana Lontoon filmifestivaaleilla paneelikeskustelussa. Hän sanoi jotain, jota minä tuen vahvasti. Hän sanoi, että meidän pitäisi ryhtyä kohtelemaan elokuvaa, teattereita niin kuin kohtelemme operoita tai teattereita paikallisviranomaisten, kuntien tai kaupunkien täytyisi hoitaa näitä elokuvattereita. Ja niin siellä ohjelma pitäisi tehdä niiden toimesta, jotka tuntevat elokuvamaailman, eikä niiden toimesta, jotka vain myyvät pikaruokaa, niin kuin tällä hetkellä on elokuvateatterijohdon tapana. Olisi hyödyllistä luoda tällainen pilottiohjelma, jotta voitaisiin luoda houkuttelevia elokuvakeskuksia, jossa on useampia valkokankaita. Tässä alussa tämä ohjelma voisi kattaa, sanotaan nyt tusinan verran tärkeitä elokuvateattereita Euroopan tärkeimmissä kaupungeissa, niissä joissa eurooppalaisen elokuvan markkinaosuus on erityisen alhainen. Voisin tässä nyt siteerata Piotr Prodisin nimeen. Hän tulee Bratslavista. Ennen kuin hän tuli Brysseliin, hän toimi Dolmasnovsken alueen vara johtajana. Hän oli kulttuurista vastuussa oleva henkilö. Ja kiitos hänen työnsä Vratslavissa. Siellä ei ollut yhtä ainutta elokuvateatteria, mutta kiitos hänen työnsä siellä tuli sellainen taideelokuvateatteri, jossa oli neljä suurta taide, suurta valtokangasta ja siellä oli myös kahvila ja mediateekki ja niin edelleen. Viiden miljoonan euron investoinnista 40 prosenttia tuli EU-rahastoista, e rakennerahastosta, jota alueen hallinto hallinnoi ja loppurahoitus tuli paikallisesti. Myös elokuvainstituutilta, joka omistaa tuon elokuvateatterin. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki yhteistyöstä ja e, sekä eurooppalaisen että paikallisen rahoituksen hyödyntämisestä. Tämän tyyppiset elokuvateatterit, niiden pitäisi olla olemassa ö, yleisön kouluttamista varten. Ja eurooppalaisten elokuvien lisäksi voitaisiin järjestää kaikenlaisia esimerkiksi miniseminaareja, joilla näytetään, miten monimuotoista eurooppalainen elokuva-ala on. Täytyy muistaa se, että elokuvien jakelijat ovat erittäin merkittävä osa koko tätä rakennelmaa. He varmistavat eurooppalaisen elokuvan leviämisen. Ja usein nämä tahot ovat myös elokuvien yhteistuottajia. He hallinnoivat elokuvateattereita ja järjestävät festivaaleja. Euroopan komission aivan äskettäin julkaisema ohjelma elokuvien digitalisoinnista on varmasti askel oikeaan suuntaan. Oma kommenttini tässä. En aio puuttua kaikkiin Euroopan elokuvan levittämiseen liittyviin kysymyksiin. Tämä oli vain johdanto siihen, millä tavalla voitaisiin löytää tapa saada eurooppalainen elokuvaala toimimaan näinä uusina aikoina. Kiitos oikein paljon. Annoitte meille monia hyviä ajatuksia. Ehkä lähikuukausina voimme ottaa ne keskusteluissamme huomioon, jotta päästään näihin tavoitteisiin, jotka on mainittu kaikkien kolmen alustajan puheenvuorossa. Sitten italialainen ystävämme Giorgi Cossetti, joka hoitaa Venice Days tapahtumaa. Kyseessä on hieno ajatus. Venetsian filmijuhlilla on tällainen riippumaton osa. Ja meitä on autettu kovasti tänä vuonna, kun kannissa – keksimme, että kehitetään nyt yhteinen hanke Lux palkinto ja Venice Days. Me saimme mukaan jokaisesta 27 jäsenvaltiosta yhden henkilön, joka rakastaa elokuvia. Ja näin saimme hänet kutsuttua, tai sen henkilön kutsuttua. Hoidimme ylläpidon aamusta iltaan Nämä ihmiset keskustelivat elokuvista myös netin kautta, keskustelivat näistä elokuvista. Aivan loistavaa yhteistyötä. Edustajat Kostas Kuria ja minä olimme toiseksi viimeisenä päivänä siellä 27 kertaa elokuva tapahtumassa. Ja nämä nuoret olivat todella iloisia siitä, että heillä oli tällainen mahdollisuus. Ja Wim sanoi, että olisinpa minä saanut tämän mahdollisuuden aikoinaan. Emme ehkä kunnolla edes voi arvostaa sitä, miten arvioida, miten voimakkaasti tämä vaikuttaa näihin nuoriin. Ja Lux-palkinnon ja muiden tapahtumien kautta todella pääsemme sellaisiin kansalaisiin yhteyteen, jotka eivät tiedä paljon Euroopan unionista tai sanovat, että Euroopan parlamentti mitään ei tee. Voimme kiittää myöskin tässä yhteydessä Georgi Gosettia, joka auttoi meitä saamaan nuoret sinne paikan päälle. Giorgio, tämän puheenvuoro. Mr. President, I'll... Kiitos puheenjohtaja. Lupaan pitää kiinni tästä 10 minuutin puheajasta ja tietenkin puhun Italiaa, koska me olemme ylpeitä ollessamme italialaisia erityisesti tänä päivänä. Ascoltando eh, questa mattinata ho avuto ulteriore conferma. Kun nyt olen seurannut tänä, tämän aamun keskusteluja, vahvistui se, että usein elokuvan pahin vihollinen on Eurooppa itse. Kun Eurooppa sanoo, että kun matkustetaan maailmassa, niin silloin voi olla ylpeä siitä, että voi todistaa eurooppalaisen kulttuurin puolesta – meidän Eurooppamme ja meidän kansalaisiamme maailmassa pidetään tällaisena hyvin lisäarvoa tuovana arvokkaina elementteinä. Ne, jotka ovat täällä puhuneet eurooppalaisista ongelmista, eurooppalaisen elokuvateollisuuden ongelmista, he ovat aivan oikeassa – ja tässä mieleeni tulevat kansalliset hallitukset, jotka eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, että elokuva olisi osa opetusohjelmia. Hallitukset eivät edes yhden maan sisällä pääse tästä yhteisymmärrykseen. Siis siitä, että elokuva muodostaisi osaan tällaista yhteistä muistiamme jokaisessa kansallisessa elokuvateatterissa tulisi kertoa tämän maan historiasta. Tämä olisi paras tapa nimenomaan esittää tätä omaa historiaamme ja me emme edes tästä pääse yhteisymmärrykseen. Me emme ole myöskään, hyvät parlamentin jäsenet, kykeneväisiä kuuntelemaan tätä ääntä, joka, joka Euroopassa kuuluu, ei toimielimistä, vaan kansalaisten riveistä. Mehän elämme jokapäiväisesti tätä Eurooppaa. Puheenjohtaja Doris Pak puhui niin hienosti tästä 27 kertaa elokuva-aloitteesta joka hyvin monen ihmisen panostuksen ansiosta ja Europsineman ansiosta pystyttiin toteuttamaan Venetsiassa. Mutta nämä 27 nuorta, jotka tulivat paikalle, niin he antavat meille osvittaa siitä, mitä voitaisiin tehdä tänään täällä salissa on ohjelmaan osallistuneita henkilöitä ja voimme esittää heille kysymyksiä. Siellä pidettiin hauskaa ja ihan mielellään he löysivät tämän eurooppalaisen elokuvataiteen. Heillä oli sellainen olo, että he olivat olennainen osa Eurooppaa ilman mitään re- retoriikkaa. Se oli melkeinpä itsestäänselvyys. En puheenvuorossani halua nyt puhua yksin omaan festivaalista. Festivaalit on minun ammattini. Minä olen festivaalien rakentaja. Ja ennen kuin tulin tänne, niin puhuin kollegani eh, suuren veljen, eh, joka siis edustaa tällaista 15 ohjaajan järjestöä, puhuin hänen kanssaan. Me olemme samaa mieltä siitä, että me haluamme olla hyödyllisiä Euroopalle. Nämä festivaalit ovat toinen osa tätä keskustelua, joka nyt on hyvin konkreettisesti käynnistetty. Ja haluaisin todellakin, että tämä keskustelu olisi konkreettista. Festivaalit ovat tavallaan tällainen voimansiirtohihna. Tällä hetkellä me olemme jo menettäneet ensimmäisen mahdollisuutemme kouluttaa koululaisia näihin asioihin kouluissa. Meidän tulisi ainakin sitten pitää huolta siitä, että emme menetä tätä toista mahdollisuutta festivaalien kautta. Europe Cineman laatu elokuvateattereiden verkosto, se on erinomainen esimerkki. Meidän täytyy toteuttaa, toistaa tämä järjestelmä. Wim Wendersin ja minun sukupolveni, me kasvoimme festivaalien kautta. Me tiesimme, mistä, missä tällaisia uusia kokemuksia sai, esimerkiksi sinemateekeissä. Tänä päivänä hyvin usein festivaalit, no niissä on kysymys enemmänkin punaisista matoista ja glamuurista me haluaisimme, ja niistä on tullut tällaisia myydin tapahtumia. Minä en tosin vastusta tätä, en millään muotoa, mutta ne, jotka järjestävät festivaaleja, heidän täytyy muistaa se, että festivaalien täytyisi olla uuden kokemisen paikka ja tiedonlevityksen paikka. Oli kysymys sitten Shanghaista, Abu Dhabista, Buenos Airesista tai Vatakadusta, niin Vastauksen tulisi olla, että se mikä meitä kiinnostaa on laatuelokuvat. Ja laatuelokuvat kaikkialla maailmassa on yhtä kuin eurooppalainen elokuva, yhtä kuin yhteistuotantoelokuva kyse ei ole pitkästyttävästä elokuvasta. Wim Wendersin elokuvat eivät koskaan ole olleet pitkästyttäviä. Kaikkihan sen tietävät. Eurooppalainen elokuvateollisuus voi olla ylpeä itsestään. Se tarvitsee sitä, että sitä esitellään tällaisena voimansiirtohihnana ja että sitä todellakin edistetään asianmukaisella tavalla. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on kouluttaa nuorta yleisöä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee saattaa heidän käyttöönsä erilaisia keinoja ja herättää mielenkiinto heissään. Ja tämä 27 kertaa elokuva, tämän tyyppiset tapahtumat nimenomaan tulevat kyseeseen. No tämä on pikkuasia, mutta kuitenkin tässä on kysymys tavallaan siemenestä, joka sitten kasvaa ja nämä nuoret tulevat toimimaan taiteellisina ideologisina indikaattorina siitä, mitä me voimme tehdä. Ja nämä kymmenen päivää, joina nämä nuoret pitivät hauskaa, niin mm, no he pitivät hauskaa, mutta he myöskin saivat paljon tietoa. Haluaisin puhua vielä parista asiasta. Tässä on tänään paljon puhuttu siitä, että meidän tulisi keskustella enemmän siitä, mitä me voimme tehdä ja sanoa elokuvan tekijöinä teidän poliitikkojen suuntaan. No minä olen sitä mieltä, että meidän tulee ensinnäkin pitää kiinni niistä aarteista, joita teillä jo on. Mediaohjelma, se on suuri asia, se on perustavaa laatua oleva ohjelma. Ilman mediaohjelmaa monet filmit eivät olisi nähneet päivänvaloa. Ja kyse on filmeistä, joita on, jotka ovat saaneet suosion osoituksia kaikkialla maailmassa ja kaikenlaisia palkintoja. E, ilman mediaohjelmaa nä, osa näistä filmeistä ei olisi e, päässyt päivänvaloon. Kaikki nämä välineet, joilla me voimme e, siirtää tietoa, liikuttaa tietoa eteenpäin, niitä täytyy käyttää hyvä, hyväksi. Tietenkin voidaan toimia entistä paremmin ja voidaan kohdentaa toimintamme, mutta teidän tulee olla jo ylpeitä siitä, mitä olette jo saaneet aikaiseksi. Ja sille tulee antaa enemmän tukea. Tänä päivänä eh, jäsenmaissa ei aseteta kulttuuria asioiden keskiöön ja me voimme olla todellisella tavalla ylpeitä siitä, että Euroopassa me osittain olemme onnistuneet tässä. Sitten nämä palkinnot. Wim Wenders puhui säätiöstä, tästä eurooppalaisesta akatemiasta. Sitten meillä on Lux-palkinto. Palkinto ei tarkoita automaattisesti sitä, että äh, se on yhtä kuin laatu, mutta Lux-palkinto on teidän palkintonne. Ja sen syntymästä ei kulunut kauaakaan, kun sen sai nuori elokuvaohjaaja. lux Balkinto oli alku ja sillä palkittiin elokuva, joka kiersi koko Euroopan. No tänä vuonna en tiedä, minkä filmin jäsenet valitsevat, mutta nämä kolme finalistia – siis nämä kolme listalla olevaa elokuvaa, niin kaksi niistä on jo saanut kansallisen tason palkintoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä on tehty jo laatuvalintoja. On tehty valintoja ymmärrettävyyden suhteen, koska tämän ymmärrettävyydenkin täytyy olla rajat ylittävää tämä 15 ohjaajan verkosto, niin me tuemme tällaisia aloitteita ja me haluaisimme asettaa kaikki nämä teokset eh, Lux-palkinnon käyttöön. Teidän aloitteena, meidän aloitteemme, no meidän eh, tehtävämme festivaalien järjestäjinä on eh, osoittaa nämä festivaalit nimenomaan nuorelle yleisölle. Ei, ettei tule sellaista kuvaa, että me olemme jonkinlainen eliitti herra Gutek tässä jo sanoi, että opera, teatteri, ne olivat sellaisia asioita, jotka olivat erittäin saatavilla äh, muutama vuosisata sitten, mutta meidän täytyy käsitellä elokuva samalla tavalla, koska se on erinomainen tapa äh, käsitellä asioita kansalliset elokuvateatterit ovat saaneet uuden merkityksen tietyssä maissa, koska on oltu rohkeita ja on nimenomaan satsattu laatuun. Eurooppalaisen elokuvan täytyy uskoa itsensä ja me festivaaleina, me, äh, meillä on tiettyä vastuuta ja meistä on tietenkin mukava saada taloudellista tukea, mutta me haluamme myöskin tukea tässä hallinnollisemmassa puolessa. Me haluamme saada poliittista tukea Euroopan parlamentilta tässä asiassa. Tämä on vielä hyödyllisempää kuin rahaa. Ne, jotka ovat Euroopan keskiössä, niin heidän täytyy seistä niiden rinnalla, jotka pitävät huolta nuorten koulutuksesta. Toivon mukaan olen nyt antanut teille konkreettisia vastauksia. Mahdollisuuksia on monia, mutta tällaisen aamun aikana kaikkia ei voida käsitellä, mutta jos me voimme jatkossakin kylvää tätä siementä, samantyyppistä kuin mitä saatiin aikaiseksi 27 kertaa elokuvan kautta, niin me voimme tällä odottaa, osoittaa, että me olemme kykeneväisiä ja älykkäitä. Kiitos. Viisi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Pyydän teitä kaikkia puhumaan lyhyesti, koska komissiolla ja neuvostolla on vielä puheenvuorot. Pyydän puhumaan Lyhyesti varmasti huomioitte kaiken, mitä täällä on sanottu. Usein täällä käännetään jäsenvaltion ja komission suuntaan, joten olen kiitollinen, että komission ja neuvoston edustajat ovat täällä. Olkaa hyvä. La verdad es que tengo... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, kun olen kaikkia kutsuvirreitä kuunnellut täällä, että olemme tällaisessa aivoriihessä. Täällä on niin paljon tullut ajatuksia, tunteita, ongelmia esille. Minulla tulee olemaan kovin vaikea nyt keskittyä pariin tai kolmeen vain näistä Varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä tarpeesta, joka on elokuvakoulutukselle. Aivan selvää on tämä asia. Ei pelkästään sitä varten, että luotaisiin tällainen eurooppalaisen kansala- kansalaisuuden ajatus, vaan jotta luotaisiin tulevia eurooppalaisen elokuvan käyttäjiä. Mitä varten, mitä me tarvitsemme tätä varten? No me tarvitsemme tätä varten myös niitä, jotka opettavat tätä elokuvalukoutaitoa henkilöitä, jotka osaavat opettaa uusia audiovisuaalien visuaalien aloja ja elokuvaa. Ja voidaan käyttää jo olemassa olevaa elokuvaa historian opettamiseen ja tämän lukutaidon opettamiseen. Haluaisin tässä nyt ennen kaikkea keskittyä nuoriin, nuoriin aikuisiin ja myös lapsiin. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Nämä lapset ja nuoret, he ennen kaikkea käyttävät uusia laitteita kuvien katsomiseen. Oli kysymys sitten elokuvasta, urheilusta, peleistä, mistä tahansa. Nämä lapset näkevät sisältöjä, jotka antavat, jättävät paljon toivomisen varaa. Joten millä tavalla el- suurten elokuvien ohjelmat ne, jotka luovat Euroopassa kulttuuria, miten nämä tahot voivat auttaa siinä, että näiden uusien laitteiden sisällöt, joita meidän pikkuisemme käyttävät, olisivat, tämä sisältö olisi laadukasta ja jo sellaista, joka yhtäältä palvelisi heidän kouluttamiseksensa ja toiseksikin auttaisi luomaan uusia elokuvaalan kuluttajia yleisesti ottaen ja auttaisi myös näitä nuoria olemaan kansalaisia, luomaan, loisi heidän keskuudessaan empatiaa muita kansalaisia kohtaan. Boris. Kiitos Maria Boris. Chciałbym wszystkim Państwu podziękować za e, niezwykłą... E, Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä mielenkiintoisesta katsannosta Euroopan kulttuurin tilaan ja asemaan. Kiitos myöskin siitä, että keskustelitte siitä, miten tärkeä elokuva on. Te puhuitte siitä, miten pitäisi kuuluttaa nuoria lukemaan kuvia, vetämään niistä johtopäätöksiä. Tämä on ehkä yksi tärkein viesti. Se pitäisi pitää mielessä meidän valiokunnassamme, kun puhumme eurooppalaisen elokuvan tulevaisuudesta. Haluaisin myös sanoa, että muutama kuukausi sitten kuulimme mielenkiintoisia sosiologian kantoja, jotka osoittivat tutkimustuloksia, joiden mukaan sukupolvet eivät muutu 25 polven välein, vaan seitsemän vuoden välein. Emme ole tänään valmiita tällaiseen koulutukseen, opetukseen. Olen unkarilaisen kollegani kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitsemme kattavan koulutusstrategian elokuvan kautta. Esimerkit, Roman Gutekin esimerkki esimerkiksi, festivaali, johon osallistuu 100 000 henkeä, kannustavat meitä. Kysymykseni. Puolen puheenjohtajakaudella keskitytään erityisesti koulutukseen kulttuurin kautta elokuvan. Joten Wim Wendersin ehdotusten kautta varmasti voitaisiin saada kiinnostuneeksi myös nyt yksittäiset jäsenvaltiot, koska ilman heidän ponnisteluitaan nuoria ei saada koulutettua. Digitalisoidut elokuvateatterit, tässä on kyllä tilaa elokuvan levittäjille – Digitalisoinnin kautta voidaan päästä pienempiin yksiköihin käsiksi. Näin voidaan helpommin kouluttaa ja kasvattaa nuoria ja myös esittää mielenkiintoista eurooppalaista elokuvaa. Kiitos, kollega Piski, joka ennen oli hyvin tärkeänä Babelsbergin elokuvainstituutissa. Wim Wenders sanoi tärkeät asiat. Täällä pari viikkoa huomiota vain ja kysymystä myös. Kieliongelma eurooppalaisessa elokuvassa. Onko nyt ponnisteluita käännösten aikaansaamiseksi? Usein näitä elokuvia ei dubata, koska se on kallista. Ehkä voitaisiin myöskin tukea näitä elokuvakäännöksiä – niin, ettei aina tarvita lisää rahoitusta tähän yhteyteen. Toinen ongelma, jonka näin, ja siihen viitattiinkin juuri, haluaisin todella painottaa tätä. Kaikkein tärkeintä on opettajien koulutus. Saksassa esimerkiksi on tapahtunut suurta edistystä, kun lähtee Fundusin Babelsbergissä – siellä näkee pukuja, kaikkea mitä siellä on, aseita, kanunoita ja niin edelleen, mutta ei nyt ihan yksittäin tätä kautta opita paljon elokuvasta. Eli meidän täytyy kouluttaa niitä opettajia, jotka voisivat välittää elokuvaosaamista – Tämä on selkeästi meidän valiokuntamme työtehtävä myös. Kiitos edustaja Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, firstly, I must say it's a... Kiitos puheenjohtaja. Ensinkin täytyy sanoa, että on ilo olla täällä kuulemassa näitä positiivisia viestejä, joita tulee. Ja Wim Winders on hyvin tunnettu ja on myöskin antanut paljon sekä yhteiskunnalle että elokuvateollisuudelle. Aivan erityisesti minun teki vaikutuksen se ajatus tästä eurooppalaista unelmasta amerikkalaisen unelman tapaan filmien kautta. On yksi asia, ja esittäisin tästä kysymyksen. Amerikkalainen unelma, sen luominen on paljon helpompaa, koska hallituksia on yksi ja kieliä on vain yksi, kun taas meillä on 27 jäsenvaltiota ja melkeinpä yhtä paljon kieliä Eli tässä vain mietin sitä, että löytyisikö tässä tilaa tekstitykselle tai duppaukselle, koska usein näyttelijät näkevät kovasti vaivaa harjoitellakseen tätä näyttelemänsä henkilön aksenttia. Suuri osa siitä, mitä sanoitte, on hyvin kannustavaa ja sanoisin, että kerrankin, kun nyt on, puhutaan eurooppalaisesta unelmasta, niin voitaisiin puhua eurooppalaisesta unelmasta eikä tällaista eurooppalaisesta hätähuudosta ja minun mielestäni on tärkeää pysyä positiivisena. Sanoisin myöskin, että se mitä te sanoitte festivaaleista, hyvin tärkeä asia. Ja Tämän me haluaisimme ottaa huomioon. Ja ehkä voisitte hieman täsmällisempää tietoa antaa siitä, miten Lux-palkinnolle voitaisiin rakentaa hieman korkeampi profiili. Ja ehkä jos lähdemme liikkeelle Lux-palkinnosta, niin sitten voitaisiin duppaustakin laajentaa. Se auttaisi. Täällä on vierailijaryhmä Irlannista koululaisia ja on varmaankin heidän kannaltaan kannustavaa kuulla, kuinka te painotatte nuorten tärkeyttä. Eli haluaisin toivottaa tämän vierailuryhmän tervetulleeksi ja vielä kerran kiittää teitä. Tervetuloa oikein lämpimästi irlantilaiset opiskelijat ja muut. Edustaja Paika. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On aivan ihana tunne kuunnella tätä keskustelua. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, että järjestitte tämän keskustelun. Tämä täyttää sen valtaisan puutteen, joka meillä on ollut. En tiedä, onko tällaista valtaisaa keskustelua hyvinkään pitkään aikaan täällä Euroopan parlamentissa edes järjestetty. Herra Kosekin esitys oli lähimpänä sydäntäni. Tässä on perinteiset suhteet Unkarin ja Puolan välillä ja toiseksi sen vuoksi, että minä olen ollut festivaalin johtajana usean vuoden ajan ja yritän lähestyä tätä kysymystä käytännön näkökulmasta. En halua asettaa tässä kärryjä hevosen eteen, vaan lähteä liikkeelle pragmaattisesti. Eli siitä, että taide on tänä päivänä aina häviäjien puolella verrattuna liikemaailmaan, liike-elämään. Tämän vuoksi meidän ei pitäisi pelkästään olla pahoillamme riippumattomien elokuvatekijöiden puolesta, vaan meidän pitäisi muistaa tämä hyvä unkarilainen sanonta, joka sanoo, että ö, Neron ja hullun välillä kulttuurissa on vain yksi ero ja se on menestys jos me ajatellaan, ajattelemme menestystä aina tähtien sodasta lähtien, niin me tiedämme, että videot on nyt tuomittu kuolemaan. Me elämme vuotta 2010 suurimmat Hollywoodin, Hollywoodin tuottajat. Siellä on yksi unkarilainenkin, joka usein vierailee kotimaassaan. Minä keskustelin hänen kanssaan ja kun kerroin, että keskustelemme tänään tästä aiheesta täällä, niin äh, hän sanoi, että elo, eurooppalainen elokuva on voimissaan. Se on parempaa kuin moni muu elokuva. Tästä me pidämme. Meidän täytyy uudelleen herättää henkiin eurooppalainen elokuva. Meidän täytyy olla tämän työn eturintamassa. Haluaisin tässä viitata nyt edelliseen kysymysryppäiseen, joka täällä esitettiin. Tässä äh, Paljon riippuu markkinoinnista ja rahoituksesta. Meidän täytyy ajatella Hollywood-tuotannon budjettia. Nehän ovat suurempia kuin monen bananivaltion kansalliset budjetit. Jos nuoria ei ohjata oikeilla markkinointimenetelmillä ja he eivät löydä, eivät ymmärrä sitä kulttuuriarvoa, jonka he voivat saada italialaisten, unkarilaisten, puolalaisten elokuvien kautta, niin silloin me jäämme jälkijunaan. Musiikkikanavien ja realiteetti sarjojen kautta nuoret saavat tietonsa, joten minä todella ehdotan, että nyt oltaisiin eturintamassa luomassa markkinointistrategiaa ja rahoitusta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt annan molemmille herroille, ja jos täältä ylhäältä joku muu vielä haluaa vastata näihin esitettyihin kysymyksiin tai kannanottoihin, niin saatte puheenvuoron. Haluatteko sanoa jotain? Herra Kute. Herra Kosetti, halusitteko käyttää puheenvuoron vai tunsitteko, että täällä vahvistettiin lähinnä kantojanne? Très bien dit. Mielestäni te olette kaikki oikein hyvin puhuneet tässä. Tämä on yhteisen pohdinnan aikaa tänä päivänä. Uskon, että en ole aina tarpeeksi korostanut sitä merkitystä, joka Euroopan parlamentin mukana ololla on tähän 27 kertaa elokuvaprojektiin henkilökohtaisesti. No minä olin tässä itse mukana, mutta tämä oli tähdellinen hanke. Se osoitti sen, että me voimme tehdä asioita ja se antaa konkreettisen viestin ö, hankestrategiasta, joka voi toteutua ja joka voi todella muuttaa nuorison ö, tapa ajatella. Minä aina puhun nuorisosta ja meidän täytyy kohdata nuoriso kasvosta kasvoihin. français maintenant. <laughs> Moi je pense que... Euh, tämän päivän keskustelun jälkeen, mutta tämän tiesin jo aikaisemminkin, haluaisin todellakin painottaa festivaalien tärkeyttä. Festivaaleja on entistä enemmän. Minä vietän lomani Normandiassa ja siellä on uskomaton määrä pieniä festivaaleja, mukaan lukien pieni eurooppalaisten elokuvien festivaali. Siellä on suuri kävijämäärä, yhä enemmän nuoria ja minun mielestäni se on todella hienoa. Eli todellakin haluaisin painottaa festivaalien tärkeyttä Euroopassa. Jeszcze sekundkę. Can you, can you please, uh, uh Mrs. Jackson, Jeszcze sekundkę, żeby odpowiedzieć na te pytania dotyczące tłumaczeń. Vastauksena kysymyksenne käännöksiin liittyen. Tietenkin Euroopassa ja useimmissa maissa käytetään tekstitystä, dubbausta muissa maissa, mutta festivaalit tai elokuvien levittäjät eivät kohtaa taloudellisia ongelmia, koska mediaohjelma, joka tukee levitystä, siellä on tukea myös – tekstityksille tai duppaukselle. Festivaalit voivat myöskin käyttää mediaohjelman tukia rahoittaakseen tekstitystä, mutta kuten täällä sanottiin, festivaaleja on yhä enemmän ja monien elokuvien osalta nyt festivaalit luovat ainoan mahdollisuuden tulla esitetyksi elokuvateattereissa Valkokankalla. Monet elokuvat eivät pääse elokuviin ylipäätään. Ja jos palaan tuohon amerikkalaisten elokuvien festivaalin, jonka järjestin Vroklavissa. Festivaali päättyi muutama päivä sitten ja kun nuoret tulevat katsomaan amerikkalaista elokuvaa, niin on helpompi saada heidät kiinnostumaan elokuvasta. Ja paradoksaalista, kyllä he katsovat tulevaisuudessa sitten vielä enemmän eurooppalaisiakin elokuvia. Minulla olisi ehdotus, herra Gutek, Fraklafin voitaisiin järjestää myös elokuvafestivaalit, jossa nähtäisiin elokuvia, joita ei nähdä Euroopassa. Ei siis ainoastaan vain riippumattomia amerikkalaisia elokuvia, eikö tämä olisi ihan hyvä ajatus? Okei. Okay. Äh. No niin. Lyhyt vastaus vain. Festival, äh, Totta kai järjestän Wroclawissa heinäkuussa tällaiset festivaalit. Silloin näytämme 70 prosenttisesti mediaohjelman vaatimuksen mukaan eurooppalaisia elokuvia. 70 prosenttia siis elokuvista siellä on eurooppalaisia. 122 000 katsojaa meillä oli tänä vuonna. Tässä minun vastaukseni. Also in reference to the language question. Myös tähän kielikysymykseen liittyen elokuvien digitalisointi tekee kielten käyttämisestä niin paljon helpompaa. Tähän voi laittaa yhden tekstitysrivin ja voi käyttää vain tätä yhdessä maassa, mutta digitaalielokuvassa voi käyttää useita ö, eri kieliversioita tekstityksessä ja yhdellä klikkauksella ne saa päälle tai pois. Joten tämä on todellinen hyöty, kun halutaan pitää kiinni, kiinni kielten monimuotoisuudesta. Dupasta käytetään yhä. Italiassa suurin osa elokuvista yhä dupataan. Ranskassa dupaus palaa taas elokuviin. Viisitoista prosenttia elokuvista dupattiin, öö, mutta jopa provinssikaupungeissa tänä päivänä hyväksytään öö, tekstitykset tekstitys on myös koulutuskysymys. Me vahvasti puolamme tekstitystä. Se on yksi digitaaliajan hyödyistä. Viimeiseksi vielä toteaisin Euroopan elokuvaakatemian osalta sen, että me olemme olemassa vain ja ainoastaan sitä varten, että edistämme ja juhlimme eurooppalaista elokuvaa. Kuuden viikon kuluttua annamme tämän palkinnon ja tämä palkintoseremonia näytetään 46 maassa mukaan lukien Australia. Hyvin pienillä varoilla olemme onnistuneet tämän saavuttamaan. Akatemian rahoitetaan ennen kaikkea Berliinin kaupungin toimesta – Moni monista eri lähteistä. Elokuva-akatemia on antanut valtaisan panoksen eurooppalaisen elokuvan edistämisellä. Jos teillä on mahdollisuus nähdä tämä palkintokaala maassanne, mm, miltä kanavalta nyt se tuleekin, olette oikein tervetulleita katsomaan sitä. Ja jos joku teistä voi tulla Tallinnaan, niin olisimme erittäin iloisia, jos voisitte olla paikalla. Kiitos oikein paljon, Venders. Nyt annan puheenvuoron lyhyttä alustusta varten puheenjohtaja valtio Belgian edustajalle. Teitä on kaksi edustajaa. Pyydän, että yksi vain puhuu, kun meillä ei ole paljon aikaa. Kenellä annan puheenvuoron? Monsieur Blanchard. Antaisin naisen puhua mieluummin, mutta sen enemmän koulutusta te vastaatte kulttuurista, eikö niin, mutta ottakaa huomioon, että jos on jotain koulutuksesta sanottavaa sisällyttäkää sekin pyydän puheenvuoron. Viisi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Niin siis kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että meidät eh, kutsuttiin tähän kiehtovaan kuulemiseen. Ja eh, mitä minun tulee, niin minun kannaltani on hienoa tavata näitä elokuvaohjelmia, jotka minun jättivät merkkinsä 80-luvulla. Tämän kutsun mukaisesti annan heti puheenvuoron kollegalleni, joka voi puhua teille siitä, mitä puheenjohtajakauden puitteissa on tehty epävirallisessa ministerikokouksessa, joka pidettiin lokakuussa. Ja sitten itse puhun hieman muodollisemmin tästä puheenjohtajakauden ohjelmasta, josta tullaan keskustelemaan marraskuussa neuvostossa. Das Wort nicht erteilen. Das tut mir leid, Herr Minister. Sie können kein Wort erteilen. Olen pahoillani. Minä olen se, joka täällä jakaa puheenvuoroja. Te ette voi pyytää puheenvuoroa kollegallenne. kollegallenne. Pelkäänpä, että tämä on minun tehtäväni. Joten jos teidän kolleganne haluaa puhua, niin sitten hän voi puhua ja teidän täytyy olla hiljaa sitten. Euh, siis hyvin lyhyesti. Puheenjohtajakauden prioriteetti oli nimenomaan julkisen tuen saaminen elokuvateollisuudelle. Me järjestimme kokouksen heinäkuussa ja sitä seurasi epävirallinen ministerikokous lokakuussa – ja sen tarkoituksena oli nimenomaan painottaa julkisen tuen tärkeyttä elokuvateollisuudelle, koska ilman julkista teoli- tukea elokuvateollisuutta ei olisi Euroopassa. Meillä oli mahdollisuus keskustella tulevasta elokuvatiedonannon tarkistamisesta. Sitä valmistellaan eurooppalaisella tasolla ja aivan erityisesti me painotimme sitä, että julkinen tuki siinä ei saa olla kysymys ainoastaan elokuvateollisuudesta, vaan koko tämän elokuvaketjun pienistä palasista. Siis tätä täytyy tarkastella kokonaisuutena. Ja mitä nyt sitten ministerineuvostossa tulee marraskuussa opetusministerineuvostossa tapahtumaan? No tässä täytyy todeta, että me olemme jättäneet käsiteltäväksi kaksi johtopäätössarjaa ja johtopäätöksiä tullaan saamaan elokuvateollisuuden kulttuuriperinnöstä ja digitaalisuudesta – ja aivan erityisesti me painotamme sitä, että tätä kulttuuriperintöä täytyy säilyttää, jotta eikä ainoastaan säilyttää, vaan täytyy antaa pääsy, tarjota ihmisille pääsy tähän kulttuuriperintöön. Ja painotetaan myöskin sitä, kuinka tärkeää jäsenvaltioiden kannalta on eh, nimenomaan kehittää käyttää tällaista yleistä elokuvapolitiikkaa. No tästä keskusteltiin tämänkin keskustelun aikana, mutta tämä kulttuuriperintöasia on äärimmäisen tärkeä koko tässä kokonaisuudessa. Me emme voi tarkastella tämän hetkistä elokuvateollisuuden tilannetta ilman, että pitäisimme mielessä 20-luvun italialaisen realismin 50-luvulla tai tämän uuden ranskalaisen elokuva-aallon Toinen johtopäätössarja sitten, ja tässäkin on kysymys siis komission tiedonannosta, se käsittelee digitalisointia elokuvateattereissa. Tässä oikein mielellämme niin odotamme innolla tätä komission tiedonantoa ja myöskin niitä toimintaohjelmia, jotka sitä seuraavat. Ja tässä myöskin painotetaan sitä, kuinka tärkeää on varmistaa se, että tämä siirtymä digitaalisuuteen, no se on välttämättömyys ja se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy pitää tässä kokonaisvaltaisesti huolta. Siihen tarvitaan tiettyjä liitännäistoimenpiteitä, koska saattaa käydä niin, että tietyt elokuvateatterit saattavat hävitä, koska kaikki eivät ole tällaisia valtaisia multiplex-teattereita. Eli tämä näistä kahdesta tärkeästä johtopäätössarjasta, jotka, joita, jotka tullaan esittelemään 18. marraskuuta ministerineuvostokokouksessa. Ja sitten mitä tulee eh, Belgian ranskankielisen yhteisöön, niin meillä on pitkät perinteet eh, median kouluttamisessa. Meillä on jopa mm, tällaisia ihan virallisia määräyksiä tästä asiasta me haluamme todellakin edesauttaa tätä mediakoulutusta ja meillä on neuvosto, joka käsittelee tätä asiaa ja puheenjohtajakauden aikana 2. ja 3. joulukuuta tämä neuvosto tulee järjestämään kokouksen, jonka otsikko on mediakoulutusta kaikille. Ja sen tarkoituksena on saattaa yhteen kaikki eri osapuolet tämän asian tiimoilta ja tarkoituksena on saada tällainen Brysselin julistus, joka käsittelisi mediakoulutusta, elinikäistä mediakoulutusta. Toisin sanoen, ja me haluamme painottaa sitä, että tässä ei tule ainoastaan kohdistaa tätä nuoriin, se on totta toki tärkeä ryhmä, mutta täytyy ottaa myöskin aikuiset, siis kaikki ne kansaryhmät, jotka eivät enää koulun penkillä istu. Eli meidän täytyy harjoittaa tällaista jatkuvaa elinikäistä mediakoulutusta. Eli tämä kokous järjestetään toinen ja kolmas joulukuuta parlamentin tiloissa. Ja sitten äh, ihan lopuksi haluaisin vielä painottaa sitä, koska tästäkin tullaan puhumaan, äh, tämä yhteistuotanto ja sen merkitys äh, kulttuuriselle monimuotoisuudelle, koska tällaista monimuotoisuutta ei olisi ilman yhteistuotantoa, ja tämä on entiskin tärkeämpää Belgian kaltaisille maille, jossa tuotantokapasiteetti on heikko. Eli jos meillä ei olisi mahdollisuutta yhteistuotantoon, niin me emme saisi elokuvia aikaiseksi. Siinä nyt muutamalla sanalla meidän viestimme. Kiitos oikein paljon. Oikein mukava, että kerroitte meille tästä joulukuun alun kuulemisesta. Eli oli oikein mukava kuulla tämä viesti, eli koetamme vapauttaa itsemme, että pääsemme sinne paikan päälle. Niin, ja pyydän anteeksi kollegalta, ne ei ollut kovinkaan eleganttia kieltää häntä puhumasta, mutta no te ilmeisestikin sanoitte sen, mitä hän olisi halunnut sanoa ja tästä varmaankin sitten Koreperissä tullaan keskustelemaan ja hän tullaan taistelemaan teidänkin ajatustenne puolesta. Eli kiitokset teille molemmille. Tämä oli erittäin hyvä. Hyvä, että tuohon kaiken sanoitte ja jos tuo kaikki toteutuu, voimme olla varmoja siitä, että teistä on hyvä kumppani meille. Lopuksi komissio. Rasivas. Aviva Silva. Muuta Viluf. Rasilva, teillä on puheenvuoro. Yeah. I've succeeded. Thank you very much, Mrs. Back. Onnistuinpas tässä nytten. Kiitoksia Rova Pak. Haluaisin aloittaa kiittämällä Euroopan parlamenttia ja eritoten Rova Pakkia siitä, että järjestitte tämän tärkeän kuulemistapahtuman. Ja ennen kaikkea kiittäisin kiinnostuksestanne elokuvaa kohtaan. Se on aihe, joka minua itseäni kiehtoo suuresti ja monet täällä parlamentissa jakavat tämän kiinnostuksen. Lux-palkinnon osalta on saavutettu paljon edistystä ja on pystytty parantamaan sen näkyvyyttä ja suosittumuutta Euroopassa. Ja tämä on todiste tästä Lux-palkinnon merkityksestä. Minä olen täällä mediayksiköstä, tulin tänne kuuntelemaan ja vien mukanani kirjon uusia ajatuksia, mielenkiintoisia asioita, joita meidän täytyy tarkastella – uuden mediaohjelman kontekstissa ja muu, muissakin komission politiikan osissa. Panen mielenkiinnolla merkille asian, joka toistuu usein, eli rakennerahastojen käytön. Tämähän oli yksi asioista, joka tänään tuotiin täällä esille. Elokuvaala on tietysti aivan ainutlaatuinen. Se on taidetta ja se on teollisuutta se vahvasti liittyy identiteettiimme kuviensa ja tarinoidensa kautta, mutta mielestäni ei pitäisi myöskään unohtaa sitä, että elokuva on merkittävä työllistävä sektori ja sektori, joka käyttää yhä suuremmassa määrin uutta teknologiaa hyväkseen. Tässä ajattelen niin, että se mitä tänään kuulimme digitalisoinnista on aivan totta. Se digitalisointi on valtaisa mahdollisuus, mutta se edustaa myös vakavaa uhkaa siinä mielessä, että tämä digitaali vallankumous on, pitää sisällään ikään kuin sata edellistä vuotta vallankumouksesta, mykkäfilmistä, äänifilmiin, mustavalkoisesta, värielokuviin ja niin edelleen. Tämä on todella syvällinen ja valtaisa muutos. Minä en ole vastuussa pelkästään mediaohjelmasta, vaan myös medialukutaidosta ja suurella ilolla tänään kuulin tuestanne niille ajatuksille, joita Wim Wenders esitti. Olen iloinen nähdessäni, että kun olemme nyt viisi vuotta työstäneet tätä aihetta, niin siitä tulee yhä laajemmin keskusteltu aihe poliittisella tasolla. Tämä on yksi niistä asioista, joita yritämme ottaa mukaan uuteen mediaohjelmaan ja kiinnittää su enemmän huomiota yleisöön. Tämä on kenties sellainen ulottuvuus, joka nykyohjelmasta puuttuu. Paitsi tietysti, että meillä on ollut menestyksekästä toimintaa festivaalien osalta, joita tuemme ympäri Eurooppaa. En halua puheenjohtaja viedä nyt tässä liikaa aikaa, mutta pyytäisin Euroopan parlamentilta tukea. Toivomme läheistä yhteistyötä kanssanne niin julkisten kuulemisten muodossa haluaisin kehottaa kaikkia, jotka eivät ole vastanneet tähän kuulemiseen, vastaamaan sen kysymykseen, mutta toivon, että teemme yhteistyötä myös tässä syvässä taistelussa elokuvan rahoituksen puolesta niin, että voisimme ottaa nämä uudet ulottuvuudet mukaan ja vastata tiukkaan kilpailuun, jota elokuva-alalla on. Silva. Kiitos oikein paljon, Rova Silva. Meillä on komission puheenjohtaja, joka on hyvin sitoutunut Wim Wendersin ja kaikkien muidenkin työhön. Me olemme ymmärtäneet ja toivon, että komission ja sen Vasiliussa on myös henkilö, joka on samoilla linjoilla, mutta kaikki muutkin pitää saada mukaan tukemaan täällä esitettyjä kantoja. Kiittäisin vielä kerran kaikkia täällä pöydän takana aivan erinomaisista esityksistä. Kiitos kollegoille, kiitos neuvostolle, kiitos komissiolle ja pari-kolme virkettä vielä minulta tähän loppuun. Wim Wenders sanoi, että meidän pitää uskoa mielikuvituksemme voimaan. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta kulttuurinen monimuotoisuus, joka meillä on, se on luksusta. Sitä pitää juhlistaa, siitä pitää olla onnellinen – ja toivomme, että tämä monimuotoisuus voi elää sitä kautta, että puhumme siitä ja esitämme elokuvia siitä ja osoitamme, esitämme näitä elokuvia myös lapsille. Hienoa, että koulu aiheena tuli täällä esiin. Meillä on komeniusohjelma ja komeniusohjelman puitteissa tätä aihetta oikein hyvin voidaan edistää. Uudessa komeniusohjelmassa – jos komissio noudattaa ehdotusta, me saamme opettajaohjelman, kun lapsia ei saada mukaan, jos ei ensin saada opettajia ymmärtämään, miten tärkeä apuväline elokuva voi olla. Tässä yhteydessä sanoisin myös, että Lux-palkinto, joka on parlamentin luoma, se ei vie valtavasti rahaa meiltä, mutta sillä on laajat vaikutukset ja Lux-palkinto antaa meille mahdollisuuden mennä myös kouluihin. Minä otan palkinnon voittajan tai kolme elokuvaa tässä tapauksessa. Otan mukaan kouluihin yläasteelle, koska aiheet, jotka ovat elokuvien kohteena, antavat loistomahdollisuuden keskustella – keskustella siitä, mitä tarkoittaa, että elää sans papier ilman laillisia papereita tai että näkee kunnia murhan, mitä se tarkoittaa, että turkkilaisessa perheessä jotain tällaista tapahtuu. Se ei ole ihan noin helppoa, vaan se on aivan järkyttävä prosessi, joka repii kaikkia perheenjäseniä. Ja sitten kreikkalainen elokuva, saksalais-kreikkalainen elokuva, joka osoittaa, mitä mieltä enemmistö on vähemmistöstä. Ja sitten lopulta huomaa olevansa ihan samanlainen kuin muut, joita pidetään alun perin vähemmän arvoisina. Tällaiset kolme elokuvaa, ottakaa ne mukaan kouluihin. Kollegat ovat ymmärtäneet, kaikki kollegat, myös ne, jotka eivät istu täällä kulttuurivälikunnassa, että näiden elokuvien kautta todella saavutetaan yhteys kansalaisiin ja viestinnän kautta olemme huolehtineet siitä, että tänä vuonna jo Berliinissä ja Münchenissä, Madridissa, Ranskassa myös meidän virastomme osoittaa kerran, minne aivan oikein kritisoi näitä toimistojemme, vaan nyt lähdetään elokuvateattereihin ja saadaan Euroopan unionia lähemmäksi kansalaiset, joita ei muuten EU kiinnosta, koska ajatellaan, että me puhumme vain elintarvikkeiden merkintäkysymyksistä vai mistä muusta tahansa. Nämäkin ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta muut mahdollisuudet, viestintämahdollisuudet elokuvan kautta ovat niin valtavan tärkeitä ja niistä on tullut vain tärkeämpiä. Yksi asia vielä. Parlamentissa meille on tärkeää se, että ulkosuhdehallinnossa Euroopan unionissa ei jätetä kulttuuria pois, vaan ulkosuhdehallinnon kautta voimme myöskin viedä ulospäin meidän eurooppalaisia kulttuureitamme, jos näin halutaan sanoa. Tämä on hyvä mahdollisuus myös meidän toimia. Muuten varmasti huolehdimme siitä, että mediaohjelma, uuden vaiheen mediaohjelma, Media Mundus – saa ainakin yhtä paljon tukea kuin nyt olisi hän jos voisimme käyttää varoja enemmänkin, mutta tämä taas on neuvoston tehtävä antaa näitä varoja käyttöön sunnuntaipuheet yksin eivät riitä. Hienoa, että belgialaiset eivät puhuneet tällaisia juhlapuheita täällä tänään, vaan todella pyrkivät huolehtimaan siitä, että neuvostosta löytyy rahaa myös kulttuurin. Sydämelliset kiitokset näistä hienoista ehdotuksista. Varmasti me kaikki voimme olla eurooppalaisen elokuvan lähettiläitä. Meistä voi tulla lähettiläitä, voimme olla niitä edelleen. Kiitokset vielä kerran teille vieraille. Nyt päätän kokouksemme. Seuraava kokouksemme on marraskuun 17. päivä. Forgot. I want to thank especially Hyvänen aika. Minä haluaisin kiittää sihteeristä Piasolia erityisesti Marisella ja Bertrand Bertieria. Nämä ihmiset tekevät työtä Lux-palkinnon eteen. Bertrand siellä ja Marisella täällä. Kiitos oikein paljon.